vuosikertomus 2009 taloudellisten etujen suojaamisesta, petoksen torjunnasta sisältää tai siis tehdään kolme, artiklan 32, 325 pohjalta ja siinä tutkitaan siis erilaisia väärinkäytöksiä ja se käsittelee petoksen torjuntaa. Siinä käydään 2009 eri jäsenmaiden toiminnat, tarkistetaan myös, tarkistellaan myös nämä tapaukset, joissa torjunta, tor, petoksia epäillään ja niitä verrataan myös aikaisempien vuosien lukuihin. Nyt annetaan myös suosituksia siitä, miten voidaan säästää veronmaksajien rahoja ja suojata Euroopan unionin taloudellisia etuja. Ja myös kerrotaan niistä tuloksista, joita on saatu petosten torjunnassa. Tämä pohjautuu kahteen komission työasiakirjaan. Ensimmäinen käsittelee jäsenmaiden osuuksia ja toinen esittelee tilastot petoksista ja muista taloudellisista väärinkäytöksistä. Komissio on pannut tyytyväisenä merkille sen, että parlamentti julkaisee oman vuosikertomuksensa petoksen torjunnasta ja se liitetään siis yhteen Olafin kertomuksen kanssa. Siinä Parlamentti on osoittanut erityiskiinnostuksen kohteet tällä alalla ja jäsenmaille, tai jäsenmaille Tän oli yli 12 000 tapausta ja 2008 määrä oli suunnilleen sama, mutta 2008 summa oli merkittävästi pienempi kuin 2009. 2009 se oli miljardi 839 miljoonaa euroa ja 2008 ja 2009 väliset, välisten summien ero on suuri. Samaa trendiä ei kuitenkaan löydetä kaikista väärinkäytöksistä. Kun sitten ajatellaan tätä vuosikertomusta, niin väärinkäytösten määrä perinteellisten omien varojen osalta määrä nousi merkittävästi vuoden 2008-2009 välillä, sitten maataloudessa, koheesiopolitiikassa ja ö, jäsenyyttä valmistelevissa, valmistelevissa rahastoissa väärinkäytösten määrä nousi. Ja tämä saattaa johtua useista eri syistä – se saattaa olla merkki siitä, että petoksen torjuntajärjestelmä ja valvonta toimii paremmin ja siksi löytyy enemmän näitä tapauksia. Näiden tosiseikkojen pohjalta voidaan sitten miettiä, mitkä olivat ne keinot, joilla EU viime vuonna pyrki suojaamaan taloudellisia etujaan. Ensimmäisinä toimenpiteinä, tärkeimpinä toimenpiteinä jäsenmaat ö, ovat käyttäneet toimia, jotka löytyvät liitteistä. Haluttiin uudistaa rikoslakia, järjestettiin kampanjoita torjuntaa, petoks, petosten torjunnan puolesta. Lisäksi lisättiin takaisinperintä menettelytapoja ja tullimenettelytapoja vahvistettiin. Lisäksi oli tällaisia toiminta suunnitelmien vahvistamista, koulutusta vahvistettiin, annettiin myös sisäisiä suuntaviivoja, äh, sisäisille toimenpiteille uusia suuntaviivoja. Ja kuten jo alussa sanoin, komissio otti ensimmäistä kertaa mukaan tällaisia konkreettisia suosituksia jäsenmaille – joita pyritään seuraa, jatkamaan. Jotkut suositukset ovat sellaisia, että haluaisin puhua niistä hieman enemmän. Budjetin menopuolella on haluttu käyttää internetpohjaista seurantaa ja tämä uusi järjestelmä on parantanut näitä raporttien, raporttien tekemisiä. Lisäksi pitää kiinnittää huomiota tietosuojakysymyksiin, aikatauluihin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin. Näitä suosituksia annetaan pian jäsenmaille silloin, kun koordinoidaan, koordinoidaan tor- petoksen torjuntaa. Lisäksi on seurantamekanismeja, jotka pyrkivät tekemään valiovertailun toimenpiteistä silloin, kun tarkastellaan eu taloudellisten etujen suojaamista. 2010 kertomukseen nämä seikat tullaan sisällyttämään mukaan ja komissio haluaa ehdottaa jäsenmaiden kanssa uuden tyyppistä kokousta. Lisäksi näistä eri toimenpiteistä haluaisin mainita monivuotisen suunnitelman tilintarkastuksen osalta, joilla pyritään tehostamaan tilintarkastusmenettelyä. Tässäkin järjestetään myös seurantaa. On myös vahvistettu yhteistyötä Etenkin YK piirissä pyritään hoitamaan Transparent Aid-nimistä hanketta. Tietojenjako ulkoisten avustusohjelmien osalta komission jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa pyritään hoitamaan tehokkaammin. Lopuksi haluaisin vielä mainita, että komissio on saanut lisää parannuksia aikaan valvontamenettelyihinsä yksinkertaistamisesta on, on jo annettu raportti rakennerahaston osalta vuodelta 2029. on tarkettu lisää, tarkastettu lisää yksinkertaismahdollisuuksia muidenkin alueiden osalta. Lisäksi, mitä kansainvälisen yhteistyöhön tulee EUn taloudellisten etujen suojaamiseksi ja korruption vastaisen taistelun tehostamiseksi. Tässäkin suhteessa ponnistelut on lisätty, kansainvälisiä sopimuksia on tehty kolmansien maiden kanssa ja myöskin monenvälisiä yleissopimuksia, joissa EU on osapuolena mukana. Komissio on neuvotellut näistä sopimuksista EUn nimissä ja monia sopimuksia on jo saatu allekirjoitettua. Vuonna 2009 komissio neuvotteli ehdoista, jotka liittyvät YK korruption vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Komissio oli aktiivisessa roolissa myöskin, kun tarkasteltiin eurooppalaista tai maailmanlaajuista pikemminkin eurooppalaista korruption vastaista verkostoa, jonka neuvosto pisti liikkeelle vuonna 2008. EU on toiminut sekä EUn sisällä että myöskin kolmansien maiden kanssa veropetosten estämiseksi Liechtensteinin kanssa on saatu aikaan sopimus, jonka joka täytyy vielä hyväksyä neuvostossa. Komissio on myöskin pyytänyt neuvostolta mandaattia neuvotella samantyyppistä sopimusta Sveitsin, Andorran, San Marinon sekä Monakon kanssa. Lisäksi voisin todeta, että komissio on neuvotellut Ukrainan kanssa uudesta kaiken kattavasta sopimuksesta, joka liittyy eurooppalaisen naapuripolitiikkaan. Siinäkin pyritään torjumaan korruptiota ja suojamaan yhteisön taloudellisia etuja. Talouden yhteistyö työ ja sitä koskeva kappale EU-Ukraina-assosyntisopimuksessa voi toimia pohjana vahvalle pohjalle tulevia neuvotteluita varten myöskin muiden kanssa silloin, kun keskustellaan assosyntisopimuksesta, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Me tulemme jatkamaan hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä myöskin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Ja niin kuin aikaisempinakin vuosina olemme valmiita tekemään teidän kanssa yhteistyötä EUn veronmaksajien muitakin etuja silmällä pitäen. Grazie. Eh, Kiitoksia. Herra Shemeta, ettekö halunnut puhua meille myös kohdasta 15? Puhutteko siitä nyt vai myöhemmin? Voitte itse päättää. Mielelläni puhuisin tästä vasta myöhemmin, sitten kun tämä keskustelu on ensin käyty edellisestä kohdasta. Minua, minulla oli hieman toinen käsitys, mutta hyvä on tehdä näin. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme. Raivan, olkaa hyvä. În primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea acestui raport. Kiitoksia komission jäsen. Haluan todella kiittää teitä tästä. Mitä tulee menoihin sekä taloudellisiin vaikutuksiin, niin kuin tässä nyt äsken kerroitte, niin on voitu havaita, että määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2008 vuoteen 2009. Nyt tässä ollaan jo yli 1,1783 miljardissa. Ja mitä tulee kohesiopolitiikkaan, niin tässähän on 9 prosentin, prosentin nousu. Ja se on kyllä aika merkittävä summa, sanoisin. Tässä yhteydessä haluaisin mielelläni kuulla teiltä, mitä tulee tämän, tähän hallintojärjestelmään, sen täytäntöönpanon eri jäsenvaltioissa ja myös alakohtaisesti. Sillä kun puhutaan perinteisistä omista varoista, viittasitte erityiskertomukseen vuodelta 2010. Tässä kyse on yksinkertaistetusta tullimenettelystä. Ja nostaisin sen esiin, koska mielestäni olisi hyvä, jos komissio mahdollisimman pian tarkastelisi tämän erityiskertomuksen mukana tuomien tulosten taloudellisia vaikutuksia. Tämä olisi aika tärkeää, jotta voitaisiin osallistujien luottamusta parantaa, siis äh, osallistujien, jotka ovat mukana tässä yksinkertaistetussa tullimenettelyssä. Menettelyyn liittyy koko joukko äh, epäselvyyksiä ja tästä syystä, äh, koska nämä epäselvyydet on löydetty kovin myöhään, niin osallistujat eivät enää ole voineet reagoida määräaikojen puitteissa. Ja kyllä olisi hyvin tärkeää vastuulliset saada, saada kiinni Viittaisin myös omiin varoihin. Tässähän vuoteen 2008 on pientä laskua. Viime vuoden kertomuksessahan me viittasimme tarkastusten tehokkuuteen, erityisesti televisiolaitteiden ja näyttöjen äh, laittoman tuonnin suhteen, ja katsoisimme, että tässä kyllä tarkastustarvetta edelleen olisi. Mm, viitan tässä muuten myös viime vuoden eh, mietintöömme, jossa todella painotamme sitä, että varat on vedettävä pois, vedettävä takaisin siinä tapauksessa, että väärinkäytöksiä on ilmennyt. Rakennerahastovarojen suhteen tilanne on erittäin huolestuttava ja komissio on näitä suuntauksia vain osittain onnistunut selittämään. 2006 välillähän saimme jo tuloksia, eh, jotka olivat huonoja ja uusimmat eh, tiedot ovat vieläkin huolestuttavampia. Ja kun väärinkäytöksiä on todettu, te viittasitte joihinkin lukuihin takaisinperinnän suhteen, mutta kyse on toden totta Euroopan unionin taloudellisesta edusta, ja tästä syystä ää, eh, tarvitsisimme näitä tietoja myös vuodelta 2009, ja kyllä takaisinperintä taso on tietenkin äh, parempi kuin aiemmin, se on nyt 44 prosenttia, mutta kyllä parantamisen varaa on huomattavasti edelleen. Lopuksi toteaisin vielä, että osittainhan tässä joissain jäsenvaltioissa väärinkäytökset ovat lisääntyneet ja tämä liittyy tähän, mutta toisaalta kyllä kyse on myös äh, valvonnan äh, parantumisesta, eli nämä väärinkäytökset ja petokset havaitaan entistä paremmin. Ja olisi kyllä hyvä tietää, että liittyykö todella tämä määrien nouseminen vain parantuneeseen tiedottamiseen ja valvontaan vai siihen, että petokset kerta kaikkiaan ovat lisääntyneet. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, nyt voimme avata keskustelun ja ensimmäisenä herra Bogitis. E, Iš tikrųjų... Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, kollegani sanoi jo monia asioita, jotka itsekin olisin halunnut todeta, mitä epäsäännönmukaisuuksiin tulee, etenkin kohesiopolitiikan puolella maataloudessa ja liittymistä edeltävässä avussa ja niin ikään. Ja takaisin perennässä. Ja kun tarkastelee vuoden 2009 vuosikertomusta ja väkisinkin sellainen mielikuva, että jo nyt analysoitaisinkin vuoden 2010 vuosikertomusta ja tässä saattaa tulla suorastaan epätoivoiseksi. Mikäli otetaan muutama miljardi periaat takaisin silloin, kun on kyse epäsäännönmukaisista maksuista, niin ei tämä kovin hyvältä vaikuta. Eilen oli mukana kuulemistilaisuudessa jossa oli paikalla myöskin Ulafin väliaikainen johtaja. Ja minulla jäi sellainen mielikuva, että jotkut toimielimet eivät oikein halua mainita ääneen syitä, jotka ovat epäsanomukaisuuksien takana. Sen vuoksi saattaa olla, että näitä syntyy enemmän näitä sääntörikkomuksia. Minun mielestäni, kun teillä on oma vastuualanne, vastuualanne on erittäin suuri, teillä on erittäin suuri vastuu. Onko teillä mitään tulevaisuuden visioita? Mitä nyt pitäisi tehdä, jotta mahdollisimman paljon saataisiin enemmän selvitettyä näitä epäsäännönmukaisuuksia ja rahat saataisiin perittyä takaisin? Onko teillä mitään visiota tästä? Kiitoksia ja sitten Rova Kresle. Kiitos komission jäsen. Pari kysymystä minultakin, mutta aivan ensiksi haluan kiittää teitä tästä kertomuksestanne, joka on erittäin vaikuttava, koska siinä myös tuodaan esiin äh, varsin merkittäviä järjestelmäuudistuksia, joita jo on avattu. Ja esimerkiksi maatalousalallahan ilmoitukset äh, ovat todella lisääntyneet niin, että nyt voimme varmaankin olettaa, että äh, piilossa on aika paljon petosta, eli että luvut ovat huomattavasti suuremmat. Olemme nähneet vain jäävuoren huipun. Ja kaikkien niiden, jotka näitä rahoja hallinnoivat jäsenvaltioissa, mielestäni tulisi voida saada tämä järjestelmä käyttöön kaikkien rahastojen suhteen. Onko tämä mahdollista? Ja sitten toinen asia. Havaisin, että, olen havainnut, että tässä nyt pyritään näitä EUn Äh, petos äh, lukuja, kun niitä tarkastellaan, niin mikä on teidän käsityksenne, mitkä luvut ovat luotettavia? Eli kun me näitä petosmääriä äh, tarkastelemme, niin Italiassa tämä olisi 0,5 prosenttia, jossain muualla 0,3 prosenttia. Mitä nämä luvut merkitsevät? Koska minulla ainakin syntyy sellainen vaikutelma, että tässä tätä petosten kokonaismäärää yritetään vähätellä. Minulla on tällainen vaikutelma ja epäilys. Ja kun me nyt puhumme näistä petosriskeistä, niin tiedän, että tässä on tietty keskustelu teoriassa. Käydään keskustelua siitä, minkälaiset petosmäärät lienevät mahdollisia, mutta kun minä olen tämän teidän kertomuksenne lukenut, niin kyllä minulle syntyy sellainen vaikutelma, että tässä yritetään vähätellä tätä ongelmaa. Tämä oli toinen kysymykseni. Kolmas kysymykseni, miten Olaf on kertomuksen kirjoittamiseen osallistunut? Ja sitten vielä neljäs kysymykseni, kun tässä nähdään, että takaisin perintä on todella huonolla tasolla, ja tämä on muuten kysymys, joka minua todella kiinnostuttaa. Minun mielestäni oikeusvaltioperiaate ei toteudu. Eli kun rahaa on saanut väärin perustein, niin täytyyhän ne nyt periä takaisin. Ja jos niitä ei takaisin peritä, niin, ja jos on todella niin, että riski menettää nämä väärin saadut rahat on aika pieni, pari 30 prosenttia, niin eikö sitten meidän olisi aika vakavasti miettiä, miten takaisinperintää voidaan parantaa. Tiedän esimerkiksi vuodelta 2009, että tilanne on parantunut ja kyllä minä tämä olen pannut merkille. Mutta niin tämä on muuten yksi harvoista asiakirjoista, joihin kesällä todella tutustuin huolellisesti ja yritin katsoa äh, vertailla maatalouspääosaston, äh, aluepääosaston lukuihin ja jouduin toteamaan, että kun puhutaan siitä, että mitkä rahat mihinkin rahastoihin ovat äh, menneet, niin meillä on tästä neljä eri lukua ja kyllä minä oletan, että tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan toteaa, että me emme itse asiassa tiedä näitä todellisia summia edes. Ja komission jäsen äh, Kallashan äh, tätä äh, asiaa tietenkin ajaa. Ja minua kiinnostaisi todella, että miten te näitä tilastoja tulkitsette, koska on jäsenvaltioita, esimerkiksi Luxemburg, jotka ovat Äh, perineet takaisin 100 prosenttia. Ja sitten esimerkiksi Tsekin maa alle 8 prosenttia ja jo, jotkut vain alle 5 prosenttia. Joten te, teidänkin oma äh, kotimaanne siellä kyllä äh, punainen valo palaa. Eli mitä jäsenvaltiossa oikein tapahtuu? Mitä siellä oikein on käynnissä? Ja sitten vielä viimeinen kysymykseni. Kyllähän me voimme omia järjestelmiämme suojella ihan kuinka hyvin tahansa, mutta tämä on kaikki aivan tyhjää työtä, jos jäsenvaltiot eivät omia yhteisrahoitusrahastojaan suojele. Koska muutenhan tämä koko petoskeskustelu on aika tyhjää, jos Bulgarian mafia lähettää meille terveisiä, että se lopettaa nyt eurooppalaisten rahojen väärinkäytökset ja keskittyy, keskittää petoksensa tulevaisuudessa vain kansallisiin rahoihin, niin eikö tässä, eikö tässä sitten jotain ole pahasti pielessä? Grazie, onorevole Audi. Kiitoksia ja sitten herra Audi. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä tästä kertomuksesta. Haluaisin tehdä kaksi huomautusta. Tämä torjunta tai petoskertomus on tuonut esille paljon väärinkäytöstapauksia. Sanoin jo aikaisemmin, että pitäisi tehdä ero petoksen ja virheiden välillä ja pitäisi tehdä myös ero petoksen ja väärinkäytösten välillä, koska ero näiden kahden välillä on se, että petoksessa on todellakin tarkoituksellinen ulottuvuus ja poliittisesti on tärkeää se, että voimme hyväksyä virheet, tietyn määrän virheitä ja väärinkäytösten tai väärin, väärien lukujen korjauksen tai oikaisemisen, mutta emme voi tietenkään hyväksyä sitä, että väärinkäytöksiä on. Mutta petosten kohdalla meillä on nollatoleranssi. Sitä ei voida hyväksyä lainkaan. Ja kun tätä kertomusta käy läpi, niin ei oikein voi ymmärtää selkeästi, mikä on petosten taso. Mikä on sitten tarkkaan ottaen tämä petoksen vastainen taistelu? Petoksia on kuitenkin paljon, väärinkäytöksiä on paljon, mutta minusta vaikuttaa siltä, että kansalaisena ja parlamentin edustajana en pysty ymmärtämään, mikä on tämän torjunnan ongelmatiikka ja voi, voi, miten sitä käsitellään. Haluaisin tietää, mikä on tämä suhde oikeuden kanssa. On puhuttu Olafista, sanottu, että aina kun petoksia tulee ilmi, niin silloin pitää olla rikosoikeudellisia toimenpiteitä, mutta mitkä ovat nämä tulokset oikeudessa, mitkä ovat ne tuomiot, joita on annettu niille, jotka, on sitten, mm, jotka ovat jääneet kiinni petoksista? la parola al commissario. Grazie. Kiitoksia sitten komission jäsen. Uh, thank you very much for this. Kiitoksia paljon kaikista näistä kommenteista. Voisin aloittaa ehkä viimeisestä kommentista, jonka herra Odi esitti. On aivan totta, että on tärkeää tehdä ero petosten ja epäsäännönmukaisuuksien välille. Mikäli tarkastellaan petosten tasoa, petosten, jotka on tunnistettu jäsenvaltioiden tasolla, niin petoksia on suhteellisen vähän ja tämän kertomuksen mukaan kyse on yhdestä prosentista tai jopa vähemmästä kuin yhdestä prosentista kokonaissummasta jota EU-varojen kokonaissummasta, mutta petokset ovat eri asia kuin epäsäädönmukaisuudet. Joskus kaikkea ei raportoida, joskus on loukattu tukikelpoisuussääntöjä ja täten syntyy epäsäännönmukaisuuksia. Ja tietysti meidän täytyy käsitellä myöskin näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mitä tulee hallintajärjestelmään, jolla pyritään estämään epäsanomukaisuuksia tai petoksia? Se on täysimittaisesti pistetty täytäntöön maatalouspuolella. Ja tämä osaltaan selittää sen, että raportoitujen, raportoitujen virheiden, epäsanomukaisuuksien ja petosten määrä on lisääntynyt tällä alalla. Tämä johtuu siitä, että tämä järjestelmä mahdollistaa sen, että raportointi on paljon tehokkaampaa kuin aiemmin. Mikäli tarkastelitte näitä suosituksia, olemme pyytäneet kaikkia jäsenvaltioita pistämään täytäntöön tätä järjestelmää kaikilla alueilla. Voinen sanoa, että kohesio rahastojen puolella epäsäännönmukaisuuksien taso on suhteellisen suuri vielä kolme maata, Ranska, Irlanti ja Espanja, eivät ole pistäneet täytäntöön järjestelmää. Ja minun tarkoituksena, tarkoituksenani onkin yhdessä komission palvelun kanssa pyytää sitä, että nämä kolme jäsenvaltiota hoitavat asian kuntoon niin pian kuin vain mahdollista, jotta saataisiin katettua kaikki osa-alueet tämän epäsäännönmukaisuuksien hallintajärjestelmän avulla. Mitä takaisin perintään sitten tulee ja näihin oikaisuihin, niin hyvinkin pian te tulette keskustelemaan meidän kertomuksestamme, joka liittyy tilinpitoon. Ja nyt ensimmäistä kertaa komissio on esittänyt erittäin yksityiskohtaisen katsauksen tilanteesta, siitä missä nyt mennään takaisin perinnän osalta. Lisäksi jäsenvaltioittain on tarkasteltu tilannetta Joten tuo kertomus pitää sisällään hyvin, hyvin paljon tietoa. Tämä mahdollistaa sen, että tietoa voidaan analysoida ja sitten toimia, sikäli kun se on tarpeen, hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla jäsenvaltioiden suhteen. Olen samaa mieltä siitä, että takaisin perinnän osalta takaisin perintä prosentti jäsenvaltioittain voitaisiin ja parantaa ja sitä pitääkin parantaa. Ei siitä ole mitään epäilystäkään, mutta käytännössä me teemme tällaisia pistokokeita. Lisäksi on sisäisiä tarkastusjärjestelmiä käytössä jäsenvaltioissa ja niin poispäin. Joten epäsäännönmukaisuus kysymys ja takaisinperintäkysymys ovat olleet erittäin merkittävässä asemassa, kun näitä pistokokeita on tehty. Miltei kaikki jäsenvaltiot on saatu käytyä lävitse ja jäljellä olevat maat vielä käydään lävitse vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Joten olen pyrkinyt omassa alustuksessani esittämään jotakin lisätakuita, jotka pitäisi saada käyttöön. Niiden sopimusten yhteydessä, jotka tehdään esimerkiksi jonkinlaiset talletukset tai takuut, jotka ja puolen pitäisi toimittaa, jotta tätenkin saataisiin parannettua avun saajan vastuuta, omaa vastuuta sitten kun tai mikäli joudutaan takaisin perintään, silloin tätä panttia tai takuuta voitaisiin käyttää asianmukaisella tavalla takaisin perinnön yhteydessä. Mitä EUn talousarvioon sitten tulee sinänsä, me pistämme erittäin tiukasti, sään, pistämme erittäin tiukasti täytäntöön tätä rahoitusoikaisujärjestelmää. Kun EU-rahasta on kyse, tällaisten oikaisujen avulla EUn raha on turvattu puhuttu. Tietysti meidän täytyy kaikin keinoin pyrkiä siihen, että lopullinen takaisin perintä avun saajalta, joka on rikkonut meidän sääntöjä, me todellakin pystytään toimittamaan. Me olemme tietoisia ongelmasta ja jatkuvasti teemme työtä parantaaksemme toimiamme tällä erityisalueella. Entä sitten Olafin myötävaikutus tämän kertomuksen laadinnassa? PIF-kertomuksessa Olaf on ollut mukana sitä laatimassa. Ja se on täysimittaisesti ollut mukana myöskin itse raportin luonnosteluvaiheessa. ja eri pääosastojen välillä toimia on koordinoitu ja eri komission palveluiden kesken on tehty yhteistyötä, joten ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteikö Olafilla olisi merkittävä rooli tälläkin saralla. Joten tämä nähdäkseni lyhyesti vastasikin jo kysymyksiin. Täällä esitettiin myös kysymys, joka liittyi kohesiopolitiikkaan ja epäsäännönmukaisuuksiin tuolla sektorilla. Käytännössä on useampia syitä nyt valitsevan tilanteeseen. Ensinnäkin vuonna 2009 oli kolme kautta, jolloin tästä tilannetta voidaan puhua 94, 2006, 2007, 2007-2013. 2006 vuonna oltiin kauden loppuvaiheessa ja silloin kun tehtiin tarkistuksia tai tarkastuksia, tarkasteltiin vielä olemassa olevia virheitä. Tämä selittää sen, miksi se epäsäännönmukaisuuksia tuon vuoden kertomuksessa on niin paljon tuolla sektorilla, mutta yleisesti ottaen toteaisin, että kohesiopuolella tilanne on parantunut merkittävästi vuoden 2009 aikana verrattuna aiempaan. Toinen syy, miksi virheiden määrä kohesiopolitiikan puolella on se, että Romania ja Bulgaaria alkoivat raportoida epäsäännönmukaisuuksia tuolla sektorilla. Tämä selittyy siitä, että kummassakin maassa epäsäännönmukaisuuksia on ollut suhteellisen paljon, ja tämä on sitten nostanut tätä kokonaislukua. Entä sitten aliraportointi? Se, että kaikki ei, ilmoiteta. Me esitämme teille tilanteen sen valossa, mitä jäsenvaltiot ovat meille ilmoittaneet, ja osittain tähän jästävät myöskin meidän, meidän omat huomiomme se, mitä on selvinnyt Olafin tutkimuksissa ja tilintarkastuksissa, joita muut pääosastot ovat tehneet. Tietystikin me tarjoamme teille sitä tietoa, joka meillä on käytettävissämme, jonka olemme saaneet. Emme ole sataprosenttisen varmoja siitä, että kaikki epäsäännönmukaisuudet ovat mukana näissä luvuissa, tai kaikki petostapaukset ovat näissä kertomuksissa mukana, mutta me teemme kyllä parhaamme toimittaaksemme parlamentille kaikki ne tiedot, jotka meillä on käytettävissämme tässä vaiheessa. Tässä on minun lyhyt vastaukseni esitettyihin kysymyksiin. Grazie al commissario. Passiamo adesso al... Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme nyt esityslistan kohtaan 15 2000 9. Vastuuvapaus EUn yleinen talousarvio pääluokka 3 komissio. Ja nyt äh, puheenvuoron saajalle komission jäsen esittelyä varten. Olkaa hyvä. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen voidessani esitellä teille synteettisen koonti kertomuksen niistä hallintosautuksista, joita on komission puolella saatu aikaan vuonna 2009 sekä yleisen kertomuksen, joka liittyy tilintarkastukseen vuonna 2009. Ensinnäkin tämä konti-kertomus joka liittyy hallinnollisiin saavutuksiin, on erittäin tärkeä tilin ja vastuuvelvollisuuteen liittyvä instrumentti. Komissio ei pelkästään ota poliittista vastuutaan, vaan niin ikään se esittää teille ne edistysaskeleet, joita on saatu aikaan ja toiminta, suunnitelmat, joilla pyritään parantamaan hallintoa ja yleisesti ottaen valvontaa. Tämä kuunti-kertomus vuodelta 2009 on ensimmäinen, jonka uusi komissio on hyväksynyt. Siinä tunnustetaan se työ, jota on tehty vuodesta 2004 eteenpäin, jotta saataisiin tällainen moitteeton vastuuvapaus, lauseke, DASA aikaan tämän komission pyrkimyksen. Tässä keskitytään siihen työhön, jota on tehty vuonna 2009, jotta voitaisiin vahvistaa eri rakennuspalikoita, jotka liittyvät DAS-lausumaan. Ja taustalla ovat vuosi, vuotuiset toimintakertomukset. Tässä niin ikään esitellään varaumata ja toimintasuunnitelmat, joilla pystytään varaumat poistumaan tai pyritään poistamaan. Kaiken kaikkiaan varaumia oli 20 vuonna 2009, vuonna 2009 toimintakertomuksessa. Vuonna 2008 niitä oli ollut 15. 11 uutta varaumaa esitettiin vuonna 2009 aikana. Yhdeksän siirrettiin edelliseltä vuodelta vuonna 2009. Yhdeksän näistä varaumasta otettiin otettiin mukaan eri ongelmien vuoksi. Jotkut liittyvät esimerkiksi rahoituspuolen exposure-ongelmaan esimerkiksi tukikelpoisuussäännöt, jotka liittyvät tärkeisiin tutkimusaloihin, kuten tutkimukseen ja myöskin siihen, että julkisia hankinta koskevia sääntöjä yhteishallintaprojekteissa ei ollut kunnioitettu. Jotkut varaamatta johtuvat muista syistä, esimerkiksi siitä, että ajoissa ei saatu käyttöön Schengenin tietojärjestelmänä tietokantaohjelmia. Jotkut onnistuttiin ratkaisemaan itse komission palveluiden tasolla ja osa ongelmista ratkaistiin poliittisella tasolla. Varovien määrän kasvu heijastelee sitä, että nyt ollaan pääjohtajienkin tasolla paljon enemmän tietoisia niistä mahdollisista vaikutuksista, joita budjetilla saattaa olla, tai mitä vaikutuksia epäsäännönmukaisuuksilla on komission maineeseen ja myöskin tämä heijastuu sitten yhteisön varojen käyttöön. Perussyyt, jotka liittyvät varaumiin, ovat nyt, on nyt otettu tutkinnan kohteeksi. Siir- ne varat, jotka siirrettiin vuodelta 2008 liittyivät lähinnä toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon. Tähän on pyritty nyt puuttumaan. Kun positiivisia kontrolli- tai valvontaraportteja on saatu, niin joitakin varamia on voitu poistaa ennalta vuosilta, esimerkiksi Bulgariassa pääjohtaja, joka vastaa laajentumisesta ja aluepolitiikasta, on pystynyt ratkaisemaan jotakin ongelmia, ja myöskin Romanian osalta pääjohtaja, joka vastaa maataloudesta maatalouden kehittämisestä, on onnistunut poistamaan jotakin varamia, ja myöskin merenkulkualan toimista ja kalastuksesta vastaava pääjohtaja on onnistunut ratkaisemaan jotakin omatta liittyneitä kalastukseen, siellä syntyneisiin väärinkäytöksiin ja myöskin talous- ja rahoituskysymysten pääjohtaja on tutkaillut sen puolen ongelmia. Aina kun varamasta on päästy eroon, silloin vuotuinen toimintakertomus on tarjonnut riittävää tietoa, joka on osoittanut sen, että ongelma on todellakin onnistuttu hoitamaan käytännössä ruohonjuuritasolla. Useimmissa tapauksissa on saatu konkreettista tietoa, joka osoittaa, että virheiden määrä on saatu hyväksyttävälle tasolle ja valvontajärjestelmää on kunnolla pistetty täytäntöön tai kunnolla vahvistettu. Komissio tunnustaa, että lisäparannuksia tarvitaan erityisestikin, mitä tulee yhteishallintohankkeisiin ja myöskin vastuuseen, joka jäsenvaltioilla on tehokkaan EU-rahojen käytön varmistamiseksi. Tässä tarvitaan parannuksia varainhoitoasetuksen uudistuksen yhteydessä pitäisi paremmin selkeyttää eri toimijoiden vastuualueita ja myöskin valvonta jäsenvaltioiden tässä mukaan luettuna näiden vastuuilmoitusten antamisvaatimus jäsenvaltioiden tasolla silloin, kun on kyse hankkeista, jotka eivät ole suoraan komission hallinnassa. Tämä olisi merkittävä askel eteenpäin tässä koko vastuuvapausmenettelyssä. Mikäli poliittinen sopimus saataisiin pian aikaan yhteislainsäätäjien kesken tästä ehdotuksesta, niin toivoisin, että mikäli tämä toteutuu, meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita myöskin vahvistamaan näitä vastuuilmoituksia tai näitä jäsenvaltioiden vastuuta pitäisi tietenkin vahvistaa samalla kun annetaan uusi rahoitusasetus, parantoasetus. Monen, monimutkaiset säännöt, joita joudutaan noudattamaan esimerkiksi kun haluaa rahaa tai järjestetään julkisia kuulemistilaisuuksia, julkisia tarjouskilpailuja. Nämä monimutkaiset säännöt johtavat usein epäsäännönmukaisuuksiin. Varanhoitoasetusta pitäisi parantaa siten, että voitaisiin vähentää virheitä ja yksinkertaistaa menettelyitä, könttä, maksut, ja kiinteämääräiset maksut ja tuet yksinkertaisemmat säännöt helpottaisivat tätä ja myöskin tiedottamista pitäisi parantaa ja hallintoa pitäisi yksinkertaistaa esimerkiksi tutkimusvarojen osalta. Säännöt ovat erittäin monimutkaisia. Tämän vuoksi riski, marginaali pitäisi määritellä sellaisella tavalla, että virheitä pitäisi olla tietyn rajan alle. Riski, virhemäärä pitäisi olla tietyn rajan alla niin, että säännöt kunnolla täytäntöön. Marraskuussa on määrä tarkastella vielä tätä, tästä siirrettävän riskin käsitteestä, säilyttävästä virhetasosta. Toteasin, että tämä ei ole mikään uusi asia, mutta joka tapauksessa kun tarkastellaan säilyttävän riskin tasoa, kaiken kaiken pyritään pienempään virheiden määrään. Riskiä arvioidaan erityisissä ympäristöissä ja valvonnan pitäisi olla sellainen, että se on kustannustehokasta niin, että pystytään riskit pitämään mahdollisimman pienemmän ilman, että kustannukset ovat liian suuret. Aina silloin, kun virheitä löydetään, niihin täytyy tietystikin puuttua. Kaikki virheet täytyy oikaista ilman mitään poikkeuksia. 2010 keväällä komissio teki ehdotuksen, joka liittyy sallittavan riskin tasoon tutkimus-, energia- ja liikennealalla ja myöskin maatalouden kehittämisessä. Vuoden 2011 loppuun mennessä tulee tekemään ehdotuksensa kaikkia osa varten mukaan luottuna kohesiopolitiikka. Komissio vaatii, että toimielimet tarkastavat rakentavalla tavalla tätä komission tekemää ehdotusta. Tässä toivoo ainakin niin. Hyvät naiset ja herrat, pyrkimykset, joihin on ryhty viimeisten viiden vuoden aikana EU-rahoin käytön tehostamiseksi, ovat nyt kantaneet hedelmää. Me olemme onnistuneet määrittelemään pääsemiset ongelmat, jotka liittyvät varojen käyttöön sekä komission puolella että jäsenvaltioissa ja olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia, jotka pyrkivät saman aikaan tarvittavat uudistukset ja parannukset kaikissa Vaiheessa. Lisää toimia tarvitaan. Tästä koontikertomuksesta osoittautuu, että komission täytyy edenkin vahvistaa sisäisen tarkastuksen järjestelmää ja sen täytyy keskittyä myöskin näiden tilintarkastajien suositusten täytäntöönpano. Tilintarkastusalan eristystä käsittelevää komitea APC on tarkastellut kaikkia maksatusalueita. Kollegion tiedo- tietoisuuden kasvattaminen tientalouskysymyksistä on ollut APCn tärkein tehtävä. Ja siinä tarkastellut Euroopan unionin eri palveluiden toimia varojen täytäntöönpanossa. APC on myöskin päättänyt keskittyä tähän residual risk-tyyppiseen riskikysymykseen. Ja palveluiden tarkoituksena on myöskin noudattaa näitä tilintarkastajien asemien tekemiä ehdotuksia. Tarkoituksena on tarkastaa kaikkien palveluiden toimia, ei pelkästään toimintasuunnitelmia ja niiden täytäntöönpanoa, vaan niin ikään tullaan tarkastelemaan sitä, ovatko nämä toimet olleet tehokkaita ja ovatko ne pystyneet vähentämään riskien määrää ja virheiden määrää. Uskon, että täten sisäinen tarkastus voi myötävaikuttaa tavoitteiden toteuttamiseen, eli siihen, että saataisiin myönteinen DAS. Lopuksi toteaisin, että komissio on ottanut onkiinsa parlamentin ehdotuksista, jotka liittyvät vastuuvapausmenettelyyn ja siinä oleviin ongelmiin. Olin noin siitä, että komissio on ollut valmis tai halukas järjestämään tilaisuuden ensi vuoden alkupuolella mahdollisesti huhtikuussa, että voisin tarkemmin pohtia näitä kysymyksiä. Toivottavasti tilaisuutta tullaan käyttämään hyväksi myöskin sen tarkastamiseksi, miten muotietointa varanhoitoa voidaan vielä parantaa entisestäkin niin, että yhteisten pohdintojemme tulokset voidaan ottaa asianmukaisella tavalla silloin, kun suositellaan, suunnitellaan uusia ohjelmia rahoituskauden vuodesta 2013 eteenpäin. Nyt muutama sananen vielä vuotuisista kertomuksista liittyvät sisäiseen tarkastukseen vuonna 2009. Tässä raportissa Vastuuvapausviranomainen tarkastelee komission tekemää työtä ja sisäisten tilintarkastuksen tuloksia vuotta 2009 suosituksia, joita on tehty ja myöskin toimia, joihin on ryhdytty suositusten pohjalta. Siinä on mukana myöskin luettelo tilintarkastuslupauksista ja sitoumuksista, jotka liittyvät ias järjestelmää vuonna 2009 ja myöskin nämä eri osastojen tekemät yhteenvetokertomukset on otettu huomioon silloin, kun tilintarkastusta on tehty ja saatettu loppuun. Komissio on havainnut, että IASn suositusten täytäntöönpano on ollut miltei 90 prosentin luokkaa ja, ja tutkimus joka liittyy IASan suosituksiin, oikeudenmukaisuuteen ja siihen, miten on pystytty parantamaan hallinnon laatua ja valvontajärjestelmää näyttää myöskin hyvältä, myönteiseltä. Komissio pitää myöskin hyvänä sitä, että uusi sisäisen tarkastuksen strategia osoittaa, että tilintarkastus toimii, tilintarkastuksen toimivuus on parantunut 66 prosenttia budjettisitoumuksista on hoidettu asianmukaisella tavalla. 100 prosenttia näistä tilintarkastussitoumuksista on voitu pistää täytäntövuoden loppuun mennessä. Pääsälien suositus ja johtopäätös IASn kertomuksesta vuotta 2009 liittyy muihin kuin rahoituskysymyksiin, esimerkiksi riskihallintaan, tietoteknologiaan, ja rahoituspuolella suora hallinto, hankintasäännöt, varojen käyttö, yhteishallinto kohesiopolitiikan puolella ja epäsuora keskitetty hallinto ja ulkosuhteet ovat olleet tarkastuksen kohdalla. Mitä näihin muihin rahoituskysymyksiin tulee, komissio katsoi, että se ei täysin hyväksynyt ehdotuksia, jotka sen yleinen tilintarkastaja teki ja katsottiin, että joitakin valvontatehtäviä pitäisi hajauttaa koska se katsoo, että nykyinen hallintorakenne jo mahdollistaa sen, että saadaan yleiskattava kuva horisonteista kysymyksistä, räätyytyistä kysymyksistä. Ja jotkut tehtävät, mikäli ne otettaisiin pois keskitetyltä hallinnolta, hieman silloin toimet vesittyisivät, mikäli ei keskitytysti hoideta asioita. Tietotekniikkapuolella komissio katsoi, että edistys, jota pitäisi saada aikaan niillä aloilla, jotka IAS on raportissaan identifioinut, ovat prioriteettina. IT-alan työryhmä on antanut raporttinsa ja nyt tullaan tämän pohjalta ryhtymään toimimaan. Mitä rahoituskysymyksiin tulee, täytyy pistää merkintä, että komission palvelut ovat antaneet riittävän toimintasuunnitelman, joka vastaa näihin hyväksyttyihin suosituksiin. Järjestelmän hyväksyttyjä suosituksia. Jotkut toimet, jotka ovat mukana toimintasuunnitelmassa, on pistetty jo täytäntöön, mutta kokonaisvaltainen katsaus täytäntöönpanon tason voidaan ottaa arvioinnin kohteeksi vain sitten, kun tehdään tämä seuranta, tilintarkastus tässä Audit Progress Committee-komiteassa, eli IPCssä. Lisäksi on otettu asianmukaisella tavalla huomioon eri ehdotuksia, jotka liittyvät eri puutteisiin tai riskeihin, mukaan luettuna rajat ylittävät horisontaiset kysymykset. Esimerkiksi nämä koontikertomukset ovat tästä hyvä esimerkki toimintasuunnitelmien täytäntöönpano ja valvonta eri palveluiden tasolla hoidetaan siten, että halutaan vastata IAS-tilintarkastuskomitean suosituksiin ja myöskin IPCn suosituksiin. Sama pätee myöskin seurantaan, joka liittyy e- edelliseen IAS-raporttiin, silloin kun on kyse erittäin kriittisistä kommenteista, joita IAS on antanut kuuden kuukauden sisällä näihin pyritään vastaamaan. Vastuuvapauskertomuksen suhteen halutaan jatkaa sitä yleistä parantumista, mitä on tapahtunut täytäntöönpanossa. Viime viikolla annettiin erittäin tärkeä ehdotus joitakin joka annettiin kuusi kuukautta edellisen suosituksen jälkeen, joitakin puteriakin on, mutta parantusta on tapahtunut täytäntöpano suunnitelmien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa palveluiden tasolla on havaittu, että vielä ei ole ryhdytty riittävän hyvin toimenpiteisiin, jotta kaikki suositukset olisi voitu pistää täytäntöön, mutta komissio jatkaa tätä työtä edelleenkin ja tekee parhaansa. Kiitoksia siitä, että sain esittää puheenvuoron, olen valmis keskusteluun. Grazie. Adesso do la parola. Kiitoksia. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa Brian Green, joka on komission tehtävästä. Olkaa hyvä. Uh, Commissioner emeta has presented the institutions report on the work. Kiitokset. Komissio on siis kertomuksen tarkastuksista ja me lähetämme toimielimille yksityiskohtaisen kertomuksen ja se tehdään siis suositusten mukaisesti sen mukaan, mitä näissä toimielinten kertomuksissa on ilmoitettu. Minulla ei ole oikeastaan tähän mitään lisättävää. Olen valmis vastaamaan edustajien tekemiin kysymyksiin. Grazie. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Hatsimark Kiitos. Kiitoksia. Haluan kiittää Shemeita sekä Greita heidän puheenvuoroistaan ja tästä kertomuksesta. Hiukan tässä nyt vielä on selvitettävää. Kollegoille täytyy tehdä selväksi, että näiden vuosikertomusten äh, heikkous on se, että nämä ovat yksittäisten pääosastojen kertomuksia. Ei ole olemassa menettelyä, joka muuten Santerin komissioon asti oli voimassa, jolloin komissiolla olisi ollut keskitetty tilintarkastus. Ja nyt tilanne on toinen, ja pyytäisin nyt herra Gray ja komission jäsen vielä vahvistavat sen, että kyse on todella yksittäisten pääosastojen kertomuksista, jotka ovat aika värittyneitä. Ei kyseessä ole riippumatonta keskitettyä tarkastajaa, joka tekee, valmistelee nämä kertomukset, ei vaan yksittäiset pääosastot tekevät nämä tällaiset synteesikertomukset. Ja kyllä tässä silmiinpistävää on se, että pääjohtajia, pääosastoja ei kukaan valvo Tällaista lopullista valvontaa ei ole, sillä kyse on siitä, että kollegio kokonaisuudessaan hyväksyy sitten nämä yksittäiset pääosastokohtaiset kertomukset. Toteaisin, että tässä kyse on järjestäytyneestä vastuuttomuudesta, koska yksikään komission jäsen ei tarkasta omaa pääosastoaan minulla on sellainen vaikutelma tässä nyt kyllä syntynyt, että Prodin äh, komissiosta alkaen on käynnissä ollut tällainen ikään kuin oppimisprosessi, joka on edelleen kesken. Luen tämän nyt täältä englanniksi sivulta viisi. Täällä on tällainen hieno laatikko, jossa kuvaillaan, miten te tämän asian hoidatte. Komissio jatkossakin pyrkii parantamaan vuosittaisia toimintakertomuksiaan, jotka ovat pääasiallinen väline ja todistusaineisto DISltä eh, tilintarkastuksia varten. Ja näin annetaan pääosastoille ja niiden palveluille ehdotuksia ja heitä koulutetaan, opetetaan, heille tiedotetaan hyvistä käytänteistä. Ja kaikki pääosastojen pääjohtajat ja heidän avustajansa saavat käyttöön kaikki parannukset, joita on olemassa näitä vuosikertomuksia varten. No niin, tässä siis pyritään toisin sanoen samaan aikaan parannuksia, mutta näinhän komissiossa on tehty jo vuosien ajan, eli edelleen ollaan tässä, eh, tämä prosessi on kesken. Ja tämä on mielestäni vähän kummallista, sillä tässä on nyt jo vuosia mennyt tähän oppimisprosessiin, ja kyllä tässä nyt pitäisi jotain valmista tulla loppujen lopuksi, ja siksi meille syntyy tiettyjä kysymyksiä ensinnäkin ja tärkeimpänä, miksi teidän käyttämänne tarkastusväline on niin toisenlainen kuin tilintarkastustuomioistuimen käyttämä? Pyydän, että vastaatte lyhyesti. Tämähän on ihan periaatekysymys. Toinen kysymykseni liittyy komission jäsen Shemetankin esittämiin epäilyksiin. Hän totesi, että 2008-2009 15 kaksikymmentä nousi varaumien määrä ja jos näitä varaumia tapahtuu tai tulee näin monta, niin kyllä tämä merkitsee todellisuudessa yli 20. Ja kyllä se on mielestäni erinomaista, että tämä sisäinen tarkastus otetaan vakavasti, koska nämä varaumat todella ovat olemassa, mutta milloin ne vapautetaan, milloin nämä varaumat vapautetaan, miten komissio tekee, se on meille epäselvää. Ja mikä on teidän kynnyksenne? Vapautetaanko varaumat siinä vaiheessa, kun on riittävät perusteet? Mitkä ovat riittävät perusteet? Mitä tämä tarkoittaa? Täällähän nyt puhutaan siitä riskitasosta, joka on vain hyväksyttävä, ja ollaanko tätä nyt nostamassa? Eli miten sisäisissä kertomuksissanne tätä kynnysarvoa määrittelette tai käsittelette, milloin varauma siis vapautetaan. Tämä koko kertomushan voitaisiin asettaa tämän vuoksi kyseenalaiseksi ja siksi haluaisin kysyä, että missä vaiheessa koko pääosaston kertomus sitten asetettaisiin kyseenalaiseksi. Sitten vielä yksi kysymys, joka on ehkä hiukan arkaluontoinen. Tässä kyse on suur, suurten jäsenvaltioiden vaikutusvallasta. Tehän komission jäsen totesitte, että kestää. kyseessä on jatkuva prosessi, kun pyritte rohkaisemaan jäsenvaltioita tekemään parempaa yhteistyötä ja parlamentti on varmasti teidän tukianne tässä pyrkimyksessänne, mutta minua kiinnostaisi kuulla, miten merkittävä on suurten jäsenvaltioiden vaikutusvalta sisäisesti sitten, kun sisäisiä tilintarkastuskertomuksia esimerkiksi isoista summista tehdään, vaikkapa nyt Ranska ja maatalousala. Minua kiinnostaisi kuulla, onko vastaava, siis maatalouspääosaston pääjohtaja, joka sattuu muuten olemaan ranskalainen henkilö, ja hän siis tekee, toteuttaa sisäisen tarkastuksen, niin onko hän yhtä tiukka Ranskaa kohtaan jossa maksuvirastolla on erityinen roolinsa, että katsooko hän ihan yhtä tarkkaan sitä Ranskan tilannetta, sillä me olemme saaneet hiukan sellaista viestiä, että suuret jäsenvaltiot painostavat, että katsottaisiin hiukan sormien välitsekin. Haluaisin tätä varten selvitystä. Ja kun nyt katsoo näitä varaumia, niin voi todeta, että mitä tulee suuriin menoeriin, on tiettyjä kuumia perunoita, maatalous Alalla Ajax ja Kreikka oli yksi 2005, 6 ja 7 vuosina. Sitten 2009 tuli esiin ihan uusi juttu, nimittäin tämä menoerä maaseudun kehittäminen. Ja nyt maatalousalalla ollaan siirtymässä pois suorista tuista pikemminkin maaseudun kehittämiseen ja sen tukemiseen ja Ajax-järjestelmä, johon kovasti luotimme menneisyydessä ja joka oli meille suureksi hyödyksi, on nyt vähemmän hyödyksi maaseudun kehittämisessä. Sama liittyy esimerkiksi rakennerahastoihin ja kohesioon. Eli kysyisin teiltä, ja varmasti myös Cholosin kanssa tulemme tästä keskustelemaan, mutta juuri kun ajatellaan tätä suurta menoerää, joka on hyvin valtava, niin kyllä olisi kiinnostavaa kuulla, miten toimitte. Ja jos tässä nyt vielä oppimisprosessi on kesken, niin muistuttaisin, että 2009kin varauman suhteen kyllä Euroopan parlamentti on hyvin tarkkana. Sitten ihan kysymys vielä herra Greille. Erityisesti kysyisin teiltä seuraavaa. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että tällaista keskeistä että tai keskitettyä valvontaa ei ole, eikä siis myöskään keskitettyä vastuuta ja vastuuvapauden myöntämistä. Eli mikä olisi teidän mielestänne tehokkaampi valvontaelin? Ja tätähän ei allekirjoita komission jäsen Shemeta, vaan komissaarikollegio. kollegio ja voitaisiinko mielestäni tässä puhua todella järjestäytyneestä vastuuttomuudesta? Olin tässä nyt hieman kriittinen, mutta joka tapauksessa olen hyvin tyytyväinen tähän hyvään yhteistyöhön vastuuvapauden 2009 puitteissa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten eh, edustaja Ivan, olkaa hyvä. Doar o intervenție foarte scurtă aș vrea să am. În primul rând vreau să mulțumesc din nou domnului. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä ja herra Chachimarkakista hänen mietinnöstään. Tässä on joitakin ongelmia, joihin täytyy puuttua. Olen melko tyytyväinen siihen, mitä komissio on tehnyt hallinnosta 2009, mutta en ole samaa mieltä kuitenkaan jäsenmaiden toiminnasta eri rahastojen osalta. Ja tähän on sitten useita syitä. Ensinnäkin puhumme monista muutoksista, jotka liittyvät tukikelpoisuussääntöihin ja tämä johtaa meidät hyvin monimutkaiseen metodologiaan. Oli muutoksia, jotka eivät olleet pysyviä. Kaikkihan tietävät, että lyhyessä aikaväli, lyhyen aikavälin sisällä saattaa tulla myös muita muutoksia. Tämä pätee EUn tasolla ja jäsenmaiden tasolla. Sääntöjen yksinkertaistaminen ja läpinäkyvyys helpottaisi sitä, miten paikallisviranomaiset voivat hallinnoida näitä varoja ja miten sitten niistä voidaan myös jakaa varoja avunsaajille kansallisen viranomaisen tasolla julkinen valvonta on sellaista, että siellä täytyy soveltaa hyvin monenlaisia sääntöjä. Ja siksi syntyy viiveitä ja tämä koko prosessi on hyvin hidas. Ja tämä tuntuu myös väistämättömältä ongelmalta. Lisäksi on toinen ongelma, johon pitää puuttua, ja tämä koskee julkisia hankintoja Sielläkin on monimutkaisia sääntöjä, mutta samanaikaisesti siellä on tiettyjä vapautuksia tai poikkeustilanteita, ja ne aiheuttavat lisätaakkaa ja tilanteet muuttuvat hyvin nopeasti. Nämä muutokset esiintyvät sekä komission tasolla että jäsenmaiden tasolla. Romaniassa tukikelpoisuussääntöjä muutettiin jo silloin, kun peli oli jo käynnistynyt ja ennen arviointeja piti ottaa sitten käyttöön muita kriteereitä ja joitakin hankkeita jätettiin sitten ulkopuolelle. Tässä komission pitäisi olla paljon ankarampi ja tiukempi, kun ajatellaan kansallista hallintoa, koska jos pelin käynnissä, käynnissä ollessa syy, muutetaan näitä sääntöjä, niin se aiheuttaa ongelmatilanteita. Joskus tämä on poliittinen prosessi, me tiedämme jo etukäteen, kuka saa edun tästä muutoksesta ja sitten taas väärinkäytöksiä kuitenkin pitäisi torjua. Lisäksi haluaisin tietoa myös näistä arvioinneista silloin, kun ongelmatilanteissa, esimerkiksi Romanian ja Bulgarian kohdalla ajaks tapauksissa on ollut ongelmia mikä komission kanta on tähän? Syntyy, annetaanko silloin esimerkiksi sanktioita? Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Kresle. Kiitos. Halusin todeta, että joskus tulee sellainen déjà vu-tunne täällä, kun näitä kertomuksia lukee. Nehän seuraavat tiettyä tuttua logiikkaa. Kaksi kysymystä liittyen IAS. Ensinnäkin Schengen-fasiliteetti. Olisin halunnut kuulla, mikä tämä Schengen-tilanne nyt oikeastaan on. Tästähän edellisessä vastuuvapauksessa keskusteltiin. Parlamentti oli erittäin kriittinen ja tilintarkastustuomioistuin samoin. Komission työasiakirjassa – on nyt lainaus vuoden 2008 toimintakertomuksesta pääosastolta. Ja tämä on aika kiinnostavaa, koska täällä todetaan, että tässä on jaettu hallinto, emmekä oikeastaan voi tehdä yhtään mitään. Ja kysyisin herra Grailta, että mitä nyt sitten tehdään? Milloin tämä ärsyttävä juttu saadaan pois päiväjärjestyksestä? Ja uskon, että komissio tekee tässä kyllä työnsä eikä piiloudu jäsenvaltioiden selän taakse ja näitä syyttelee. Ja sitten APAC, tilintarkastus, herra Gray itse oli vastuussa komission tilintarkastajana APAKin suhteen ja tässähän oli mahdollinen eturistiriita ja olisinkin kysynyt, että mitä teillä on tästä sanottavaa. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen Semeta saa vastata. Olkaa hyvä. So, thank you very much for... Kiitoksia paljon näistä kommenteista. Ensinnäkin Nythän me tarkastelemme täällä kahta eri kertomusta. Toinen on tilintarkastus, kertomus, joka on yleinen luonteeltaan, ja toinen on tämä konttikertomus vuotuisista toimiker- toimintakertomuksista pääjohtajien tasolla laadittu sellainen. Tässä konttikertomuksessa me esitämme teille vuotuiset toimintakertomukset tai niiden yhteenvedon siinä muodossa, kun pääjohtajat ovat ne meille ne toimittaneet. Eikä tämä on yksi pääasiallinen väline valvoa sitä, mitä pääjohtajien, pääjohtajat tekevät. Ja jokaisen pääjohtajan täytyy allekirjoittaa tämä lausuma ja käyttää hyväkseen kaikki mahdolliset Yleisesti ottaen kyse on kunkin pääjohtajan tilin tarkastuskapasiteetista ja tilin tarkastuksista, jotka komission yleinen tilintarkastaja on tehnyt. Joten kaikki tiedot ja havainnot täytyy ottaa huomioon näissä kertomuksissa. Uskoakseni on erittäin tärkeää jättää tämä vastuu pääjohtajien tasolle, koska joitakin vuosia sitten pääasiallinen ongelma komissiossa oli se, että kukaan ei ollut vastuussa hallintokysymyksistä. Nyt voimme selkeästi todeta, että pääjohtaja vastaa tietyn pääosaston toimista toimissa kehittävätä hänen hallitsemansa alueeseen. Tämä on suuri edistysaskel. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja vahvistaa tätä lähestymistapaa edelleenkin. Komission sisäinen tilintarkastaja puolestaan ja hänen palvelunsa suorittavat pääjohtajienkin osalta tilintarkastuksia, mutta myöskin horisontaalisia sellaisia. Lisäksi se antaa suosituksia pääjohtajille. Suosituksia, jotka pääjohtajien sitten täytyy ottaa onkeensa ja hänen palveluidensa niin ikään. Brian Gray todennäköisesti voi pureutua tähän aiheeseen hieman syvällisemminkin. Entä sitten varaumien poisto? Miten varaumista päästään eroon? Tämä on erittäin tärkeä osatekijä koko hallintojärjestelmässä. Tehän tiedätte, että järjestelmäsääntöjen mukaan mikäli pääjohtaja esittää varauman, häneltä edellytetään sitä, että hän välittömästi esittää konkreettisen toimintasuunnitelman jonka avulla hän pyrkii sitten pääsemään tästä ongelmasta, eroon ongelmasta, jonka hän itse on tunnistanut, määritellyt omassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan. Tämä asia on pääjohtajan yksinomaisella vastuulla. Hän esittää varoman ja sitten laatii toimintasuunnitelman, jolla siitä varomasta pyritään pääsemään eroon, niin sitten hän pistää tämän suunnitelman täytäntöön. Hänen tehtävänsä on arvioida tilannetta ja arvioida kaikkia toimia, joita hän pistää täytäntöön prosessin yhteydessä. Ja vasta sitten, kun varauman taustalla olleet syyt on onnistuttu poistamaan, vasta sitten hän voi poistaa tämän varauman. Mitä tulee sitten jäsenvaltioiden vaikutusmahdollisuuksiin? Miten tämä nyt sanoisin? Olipa kyse suurista tai pienistä jäsenvaltioista ja teidän mainitsemistanne jäsenvaltioista. Jäsenvaltiothan taistelevat eu rahien paremman hallinnon puolesta. Ja ne maat, jotka ovat nettomaksajia – ovat hyvinkin kiinnostuneita siitä, että EUn rahaa pistetään täytäntöön asianmukaisella tavalla. Joten on aivan ilmiselvää, että he todellakin haluavat saada aikaan parannuksia hallintotilanteeseen. Mitä tulee yksinkertaistamiseen? Todennäköisesti se, mitä toistaiseksi on tehty, ei vielä riitä yksinkertaistamisen osalta. Me olemme esittäneet ehdotuksemme koheesiopolitiikan yksinkertaistamiseksi ja myöskin sama pätee tutkimukseen. Niin ikään olemme tehneet koko joukon yksinkertaistamisehdotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi varhaintasetuksen uudistamisen yhteydessä tehtäviin uudistuksiin. Olen täysin samaa mieltä tästä käsitteestä, että käsityksestä, että mitä yksinkertaisempia säännöt ovat, sitä helpompaa on avun saajan sitten myöskin kunnioittaa näitä tukikelpoisuuskriteereitä, noudattaa niitä. Uh, Sitten tiedonannon kautta tulemme kertomaan, mitkä ovat mahdollisuudet, jotka pohjautuvat meidän tutkimustuloksiimme, mitä voidaan yksinkertaistaa seuraavalla ohjelmistokaudella, koska nythän me olemme tässä prosessissa jo mukana ja on tärkeää analysoida, mitä sääntöjä voidaan yksinkertaistaa tulevan lainsäädännön osalta seuraavalla rahoituskaudella. Sitten julkisista hankintasäännöistä tuli muutama kommentti. Olen samaa mieltä siitä, että säännöt ovat melko monimutkaisia ja pyrimme löytämään ratkaisuja, jotta näitä sääntöjä saataisiin yksinkertaisemmiksi ja meillä on joitakin ehdotuksia ja me tulemme antamaan tiedonantoja, kuten jo mainitsinkin, niin myös tästä aiheesta. Sitten ajaksiin Bulgariassa ja Romaniassa. Meillä oli varaumat niiden toiminnan osalta molemmissa maissa. Siellä haluttiin pyrkiä konkreettisiin toimintasuunnitelmiin siinä, miltä, miten, voitaisiin toimia, miten toimia voitaisiin parantaa ja siinä, sen osalta, miten sovelletaan näitä kysymyksiä sekä Bulgariassa että Romaniassa. Ja vuosikertomukseen sisällytettiin varauma hyvin vakavien toimien kohdalle sekä Romaniassa että Bulgariassa. Sitten Schengen-tietojärjestelmään liittyen, sehän on pitkään jatkunut ongelma ja valitettavasti se ei vieläkään toimi kovin hyvin. Niinpä se, mitä komissio nyt tässä on tehnyt, me paransimme tietotekniikan osalta hankintapuolta ja myös äh, IT-hallinnointielintä. Ja jos syntyy viivästyksiä, niin äh, viivästyksen aiheuttaja tulee mm, maksamaan niistä. Ja jos lis, tulee vielä lisää viivästyksiä, niin niihin puututaan, mutta nyt tilanne vaikuttaa hieman parannemmalta ja vaikuttaa siltä, että vihdoin viimein tätä järjestelmää voidaan ruveta soveltamaan paremmin ja tehokkaammin. Ja nyt annan puheenvuoron Brian Graylle. Kiitoksia. Esittelijän perustavanlaatuinen kysymys liittyy komission hallintaan, ei niinkään keskitettyyn valvontaan. Mitä sisäisen tarkastajan vastuualueeseen tulee ja ammattimaisiin sääntöihin, voidaan tarkastella hallintoa, sisäistä tarkastusta ja riskin hallintaa. Tässä tapauksessa komission piirissä. En halkaisi teille tätä hallintakysymystä erittäin tarkin, tarkalleen ja yksittäisten pääjohtajien vastuualueita, heidän henkilökohtaistaan vastuutaan. Mä tarkoitan myöskin sitä, miten tämä kollektiivinen kertomus heijastuu näihin koontikertomuksiin, jotka komissio hyväksyy. Mä tarkoitan koko tätä prosessia nimenomaan prosessina. Vuonna 2006 meillä oli koko joko kommentteja annettavana pääsihteeritasolla ja muutoinkin Silloin päätettiin ottaa käyttöön toimintasuunnitelmat, joilla voitaisiin parantaa tätä menetelmää ja tapa, jolla synteesi koontikertomus laaditaan. Tämän jälkeen seurattiin, miten tällä kehittyy, olemme suhteellisen tyytyväisiä. Se, miten instituutiosta käyttää hyväkseen näitä yksittäisiä kertomuksia, laatii koontikertomuksen ja koko tämän prosessin hallinta on tyydyttänyt meitä. Tietystikin emme tarkoita pelkästään prosessia, vaan myöskin sitä, mitä yksittäiset pääjohtajat allekirjoittavat Ovatko nämä hallintopuolen rakennuspalikata riittävän vankkoja? Pääjohtaja, kun allekirjoittaa vuotuisen toimintakertomuksen, hänen täytyy esittää ne rakennuspalikat, jotka hänellä on käytettävissään. Miltä pohjalta hän antaa tämän vastuu kertomuksen kollegiolle? Tämä kaikki perustuu hänen sisäiseen tilintarkastuskapasiteettiinsa ja siihen tarkastukseen, joka on tehty hänen osastollaan ja myöskin valvontatoimiin hänen pääosastollaan ja myöskin resurssijohtaja, rahoitusjohtaja, niin ikään joutuu allekirjoittamaan, joten jokainen pääjohtaja ottaa vastuun, mutta pääosaston sisällä on muitakin toimijoita, joilla on omaa vastuutaan, jotka antavat allekirjoituksensa. Ja sitten pääjohtaja sitten antaa oman allekirjoituksensa, tämä lisää vielä kaiken tämän uskottavuutta. Ja kun totesin, että prosessia on parannettu, ja mitä IAS nyt tarkastelee tämä sisäisen tarkastuksen toimiala, Siinä tarkastellaan, ovatko nämä rakennuspaikat uskottavia, ovatko riittävän hyvässä kunnossa ja miten budjetti on käytetty hyväksi, onko se ollut tehokasta vai ei. Joten tarkastamme myöskin prosessia, jolla kontikertomus kootaan. Kyse oli pelkästään siitä, että nivotaan yhteen kaikki 24 prosessia tai raporttia, vaan lisäksi tehdään tällaista peer review-työtä, eli vertaisa arviointia. Toimijat istuvat saman pöydän ääreen ja pohtivat näitä varaumia, joita kukin pääjohtaja aikoo ehdottaa. Ja tekevät myöskin yhteistyötä keskenään. Tämä on jonkinlaista laatuvalvontaa myöskin ennen kuin tämä koontikertomus annetaan ja jotain loppuun. Joten kun kollegio sitten hyväksyy koontikertomuksen, sen alapuolella on monia prosessin eri vaiheita, joita sisäisen tarkastuksen toimiala on tarkastellut ja katsonut, että järjestelmä on kunnossa. Ja toisaalta, kun annetaan vastuuta, pääjohtaja täytyy varmistaa, että heiltä ei samalla oteta jotenkin vastuuta pois. Ja uskottavuus koko toimilmen suhteen täytyy säilyttää. Joten meidän raporttimme jonka komissio Senet juuri esitteli, huomauttaa joistakin niistä puutteista, joita on olemassa enikään riskien suhteen, jotka liittyvät tähän jaettuun hallintoon, vaan pikemminkin olemme osoittaneet sormellamme etenkin vuoden 2009 kertomuksessa sitä tapaa, jolla tarkastellaan business continuity tyyppistä hallintoa, mikäli jo, joku toimi lopetetaan, miten se jat, sen jatkuvuus toteutuu, miten näitä suuntaviivoja komission puolella riskin hallintaa ja arviointia varten esimerkiksi ja niin poispäin. Lisäksi olemme havainneet, että on tarvetta parantaa koordinaatiota keskustasolla, mutta ei se tarkoita sitä, että keskusjohto ottaisi vastuuta pois valvonnan osalta alemmalta tasolta. Ehkä intelligent animation on ehkä hyvä käsite tässä yhteydessä. Me täytyy varmistaa se, että jokainen pääosasto on tietoinen siitä, mitä sen pitää tehdä. Pääosaston täytyy antaa ohjeistusta, mutta ei kuitenkaan tehdä pääosaston työtä sen puolesta. Tämä on tärkeää. Muutama seikka on luonteeltaan horisontaalinen. Yksi on tietotekniikan käyttö. Mikäli jokaisella pääosastolla on oma tietojärjestelmänsä ilman, että tiedetään, mitä muut tekevät. Tästä tulee ongelmia. Tämä on huomautettu, tästä on huomautettu tässä kertomuksessa ja tästä on otettu myöskin jo opiksi. Työryhmät pohtii tätä kysymystä. Ja riskien arviointi, on olemassa rajat riskejä tai riskejä, jotka kohdistuvat koko toimielimeen, ei pelkästään joihinkin pääosastoihin. Ja budjettipääosaston johtaja nyt laatii suunnitelmaa tämän tilanteen parantamiseksi, joten toteaisin, että tämä hallintorakenne, joka nyt on käytössä, on kohdallaan. Sitä ei pitäisi ryhtyä rukkaamaan. Tietystikin parannuksia voi aina tehdä. Voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, mitä ehdotuksia voitaisiin tehdä parannukseksi. Ja kuten todettiin, 99 prosenttia meidän suosituksistamme todellakin myöskin otetaan huomioon ja niiden toteuttamiseksi laaditaan kunnon toimintasuunnitelmat. Tohtori Gressle otti esiin Schengen-fasiliteetin pääosasta, joka muut, muun, muin on hoitiasia, teki kirjoitetaan työtä, hyvää työtä, koska Bulgarian romanian ongelmat pystyttiin kartoittamaan ja syyt ongelmien takana ja sitten tuen maksaminen lopetettiin. Matala täytäntöönpanoaste johtui ongelmista ja nyt pääosasto pyrkii löytämään keinoja, joilla voitaisiin instituutioita rakentaa noissa kahdessa maassa niin, että nuo kaksi maata voisivat paremmin pistää rahat uskottavalla tavalla täytäntöön. Pääosasto on saanut aikaan suhteellisen uskottavan toimintasuunnitelman ja tämän osalta tullaan laatimaan uusi tilintarkastus sitten, kun toimet on saatu loppuun saatettua. ABAC-järjestelmästä, toimintaperusteisesta kirjanpidosta kun itse olen tilintarkastaja, niin minun täytyy kyllä sanoa, että ABAC-järjestelmä on hyvä. Sisäisen, tarkastu, sisäisen tarkastuksen toimialan kannalta ABAKiin voidaan suhtautua kahtalaisella tavalla. Itse tietystikin teen kollegoiden kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, pistetäänkö muissa palveluissa kunnolla tätä täytäntöön, mutta kun tar- tehdään tilintarkastus itse ABAKin osalta, niin minä en silloin hoitanut tätä työtä, vaan kollegani hoitivat tämän ilman minua ja esittivät tämän sitten APC-komitealle, sisäisen tarkastuksen seurantakomitealle, ilman että minä millään tavalla puutuin asiaan. Joten vuoden, vuotta myöhemmin täytyy todeta, että eturistiriita kysymys on täten hoidettu kuntoon tämä jäädyysongelma. Kiitoksia paljon. Esittelijä haluaa käyttää nyt puheenvuoron. Herra Tsatsimarkaakis. Haluaisin todellakin kiittää herra Greite tästä erittäin tyhjentävästä ja hyvästä lausumasta, jonka hän juuri esitti. Uskon nyt todellakin, että tämä mekanismi on olemassa. Tunnen sen nyt paremmin. Te sanoitte, että tämä on solid, vankka tämä mekanismi. Eli se on hyvin öljytty, hyvin toimiva mekanismi toivottavasti myöskin, eikä pelkästään vankka, vakaa sellainen. Tämä jää hieman avoimeksi. Herra Grötet, itse, itse juuri totesitte, että tilin tarkastukset ovat sisäisiä pääosastojen osalta. Ja on täysin selvää, että kaikkihan me tiedämme sen, että kun tehdään tällainen tarkastus, ja kun on kyse sisäisestä toiminnasta, sisäistarkastuksesta, niin tietystikin halutaan olla ystävällisiä omaa pääosastoa kohtaan. Tämä on hieman eri asia kuin, että tehtäisiin ulkoinen tarkastus, jonka tilintarkastustoimijoistoin esimerkiksi tekee sääntöjä joka tapauksessa. Ulkoinen tarkastus on eri asia, koska silloin tämä pääosaston täytyy olla todellakin vastuussa teoistaan. Ei nyt millään tavalla halua syyttää teitä mistään siitä, että tämä vaikuttaisi tarkastukseen, mutta psykologiseltakin kannalta tämä on eri asia, mikäli omat ihmiset tekevät tarkastuksen omalla osastollaan. Ja te totesitte, että istutte, istutaan saman pöydän ääreen. Kyllä minäkin tunnen tällaisen keskustelun tavan, mutta ei tämä tarkoita sitä, että tämä on todellinen keskitetty tilintarkastus, niin kuin muinoin oli asianlaita. Ja totesitte, että on hyvin vähän sellaisia asioita, jotka ovat tällaisia rajat ylittäviä tai pääosastojen rajat ylittäviä esimerkiksi tietotekniikkakysymykset. Meidän pitäisi nyt tarkemmin tarkastella, mitä tapahtuu. On hienoa, että puhuitte niin avoimesti asiasta, koska komissaari Shemetähän on erittäin pitkälti ollut vastuussa tästä mekanismista. Hän joutuu sen kanssa elämään ja hän, hänellä on myöskin oma vastuunsa. Meidän pitäisi todellakin yhdessä pyrkiä tarkastelemaan niitä virheitä tai virheiden määrää, joita havaitaan sisäisessä tarkastuksessa. Tätä järjestelmää pitäisi parantaa ja tehostaa. Olen joka tapauksessa kuitenkin erittäin kiitollinen tästä teidän erittäin avoimesta tyhjentävästä lausunnosta, koska tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Meillä ei ole enää oikeastaan aikaa, mutta ihan ihan lyhyesti vielä. No, kiitos että sain vielä puheenvuoron. Kun tässä nyt kuuntelin Hatsimarkaakista, niin minusta tuntuu siltä, että Euroopan parlamentin demokraattinen valvonta ei oikein toimi, koska me olemme pyytäneet komissiolta tietoja ja tuntuu siltä, että me emme ole myöskään niitä tietoja saaneet, mitä olemme halunneet. Ja kun nyt ajatellaan, että tässä on vielä talouskriisi, ja kyllä monet äh, tilintarkastajat ovat äh, myös tästä kriisistä hyvin pitkälti vastuussa. Ja en minä sanoisi, että sisäinen tarkastus on huonoa siksi, että se on sisäistä, mutta minusta meidän parlamentissa pitää pyrkiä siihen, että sisäinen tarkastus on vaatimusten tasolla. Ja kyllä minä luotan siihen, että näin tapahtuukin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitämme komission jäsen Shemeita sekä herra äh, Greita. Ja nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla, kohtaan 17. Esittelijä Skyla Kaakkis oli pyytänyt, että hänen kohtaansa siirretään myöhemmäksi, joten joudummekin siirtymään kohtaan 18 EUn takuun myöntäminen Euroopan investointipankille EUn ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin. Ja, ää, Thomas Deutsch niin, niin siis kohta 16kin lykättiin, siitähän sovittiin jo eilen. Eli siis nyt todella on kohta 18, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt bizottság! A bizottság asztalán fekvő véleménytervezet az... Eh, tämä lausuntoluonnos, joka teillä on edessänne, koskee Euroopan investointipankin ulkopuolisia toimia, toisin sanoen sen lainoja ja takauksia, joille pitää antaa EUn takuu. Ja tämä on nimenomaan lausuntoni aihe. Kuten varmaan tiedätte, budjettitakuut, jotka Euroopan investointipankille, jotka se tarvitsee, sisältävät tiettyjä riskejä, liittyen tiettyihin maihin, erityisesti tämä koskee niitä maita, joilla on vaikeuksia saada lainoja markkinoilta. On olemassa tiettyjä rajoituksia, rahoituskattoja, tässä on lista niistä maista, jotka voivat saada lainoja ja jotka ovat nykyisissä rahoituskehyksissä mukana ja sitten tehtiin päätös näistä mandaateista ja tämä päätöslausuma koskee tätä aihetta. Se koskee koko 2007-2013 rahoituskautta. Siellä on joitakin uusia elementtejä, Ensinnäkin on tällaiset kahden miljardin euron valinnaiset valtuudet, jotka, jotka otetaan käyttöön ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Lisäksi aluekohtaiset tavoitteet korvataan korkean tason tavoitteilla, jotka koskevat erilaisia infrastruktuureja ja pk-yrityksiä, Sitten komissio laati yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa tietyt säännöt ulkoisen valtuuden soveltamisalaan kuuluville alueille. Lisäksi on tällaisia kehityspoliittisia tavoitteita ja näiden monitorointia. Lisäksi kiinnitetään huomiota terveyteen liikenteen kehityspoliittisiin seikkoihin, kuten vesihuoltoon, puhtaana pitoon, ilmastonmuutoksen lieventämistoimiin ja sopeuttamistoimiin. Ja viimeisenä meidän pitäisi aktivoida tämä EIPn ulko, ulkoiset valtuudet Islannin, Valko-Venäjän, Libyan, Irakin ja Kambodžan osalta – Tarkistukset ovat pyrkineet vahvistamaan budjetin valvontaa. Haluaisin tuoda esille kolme prioriteettia. Meidän pitäisi vahvistaa läpinäkyvyyttä ja kaikki EIPn toimintaan liittyvät kertomukset pitäisi saada parlamentin käsittelyyn myös. Lisäksi tämä EU-takuulainojen osalta – on sellainen asia, jossa pitäisi myös raportoida näistä toimenpiteistä ja samoin myös tuloksista. Lisäksi pitäisi olla tilintarkastus toiminta, joka, jonka suori, joka, suori, joka tehdään asianmukaisella tavalla ja ammattitaitoisen tarkastajan toimesta. Sitten nämä kolme prioriteettia – yksityiskohtaisesti. Haluaisin käydä läpi tämän tekstin ja sitten meillä, tässä olenkin nyt käynyt läpi tämän tekstin ja sitten voimme saada aikaan lopullisen lausunnon. Grazie. Kiitoksia. Olisiko täällä Puheenvuoropyyntöjä tähän esityslistan kohtaan ei näytä olevan, joten siirrymme seuraavaksi äh, tähän erityiskertomukseen numero 2010 tilintarkastustuomioistuimelta. Tämähän on todella siis herra Olbrichtin kohta. Olkaa hyvä. Dokumentti, roboczym, który został przedłożony... Kiitoksia puheenjohtaja. Työasiakirja on teille toimitettu. Minä olen asian esittelijänä ja tämä liittyy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen EUn toimielinten vaikutusarviointeihin. Tukevatko ne päätöksentekoa EUn toimielimessä? Kysymysmerkki. Mietinnössä tarkastellaan näitä vaikutusarviointeja. Lisäksi tarkastelen sitä tapaa, jolla tätä välinettä voidaan käyttää hyväksi ja miten sitä on jo käytetty hyväksi ja mitä vaikutuksia näillä vaikutusarvioinnilla on ollut. Voisin painottaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin on antanut oman raporttinsa, jonka mukaan lainsäädäntöehdotukset, jotka komissio tekee, yleensä perustuvat aiemmin tehdyille vaikutusarvioinneille. Niiden yhteydessä tehdään yleensä vaikutusarviointi, mutta että nuo vaikutusarvioinnit liittyvät komission tekemään ehdotukseen ja sitten kun myöhemmin muutetaan ehdotusta, olivat ne muutokset sitten parlamentin neuvoston vaatimia, niin lopputulos, muutettu teksti onkin sellainen, jonka osalta ei vaikutusarviointia ole olemassakaan, joten tilanne muuttuu tällä välin. Tilintarkastustuomioistuin toteaa niin ikään raportissaan, että neuvosto ja parlamentti ovat ryhtyneet omiin omaloitteisiin vaikutusarviointeihinsa, mutta että tiedot, jotka ovat tuomioistuimen käytössä osoittavat, että tällainen on ollut suhteellisen harvinaista. On vain jotakin yksitys, yksittäisiä tapauksia, joissa näitä vaikutusarviointeja on tehty muissa toimielimissä. Ne ovat erittäin tehokkaita välineitä nämä vaikutusarviot, mutta kuitenkin niitä käytetään hyvin vähän tai ei laisinkaan. Ja silloinkin kun niitä käytetään, yleensä tämä toteutetaan vasta lainsäädäntöprosessin aivan alkumetreillä. Joten minä haluaisin nyt keskittyä tilintarkastustuomioistuimen antamiin suosituksiin ja niihin johtopäätöksiin, jotka itse voin tehdä. Ja toivoisin, että valiokunta sitten tukee minun johtopäätöksiäni. Ensimmäinen niistä liittyy uusiin neuvotteluihin, joita tullaan käymään toimijoiden väliseksi sopimukseksi. Meidän pitäisi näiden neuvotteluiden yhteydessä uudelleen määritellä tai pohtia uuteen uskoon näiden vaikutusarviointien soveltamisala ja tarkoitusperä. Nykyinen toimielten välinen sopimus kyllä viittaa näihin arvioihin, mutta käytäntö on osoittanut, että meidän pitäisi muuttaa toimintatapaamme näiden osalta kerta kaikkiaan, ja minä tuen tätä ehdotusta. Miksikö? Siksi, että vaikutusarvioita pitäisi tehdä aina lainsäädäntöprosessin yhteydessä – ja sen jokaisessa vaiheessa aina uudestaan. Kun komissio tekee oman ehdotuksensa, silloin täytyy tehdä alustava arvio, ja sitten kun neuvosto tai parlamentti muuttaa komission tekemää ehdotusta, silloin pitäisi saada aina uusi vaikutusarvio, niin että tiedetään, mitä riskejä ja mahdollisia vaikutuksia koituu noista muutoksista, jotka on tehty alkuperäiseen tekstiin. Joten periaatteessa minä nyt peräänkuulutan sitä, että tehtäisiin tällainen arvio toisensa perään. Täten paremmin voidaan ennakoida niitä vaikutuksia, joita lainsäädäntötekstiä saattaa olla. Parlamentin kannattaa myöskin olla hyvin varovainen, kun se tekee muutoksia, ja sen täytyy olla tietoinen näiden muutosten vaikutuksista. Ja kun tehdään näitä uusia vaikutusarvioita, pitäisikö komission hoitaa nämä jatkoarvioinnit vai olisiko tämä parlamentin tehtävässä, jonkun parlamentti tekee muutoksia, tai neuvoston tehtävässä joku neuvosto tekee muutosesityksiä. Muuten saattaa olla tässä vaarana, että kun komissio tilaa tällaisen vaikutusarvion, niin se saattaa käyttää erilaista metodologiaa kuin mitä me tai neuvosto ehkä käyttäisimme. Komissio saattaisi sitten täten päätös siihen, että käyttää tismalle samaa metodologiaa kuin alun perinkin. Ja tämä ei olisi riittävän avointa. Komissio voisi silloin itse tilata sellaisen tutkimuksen kuin mitä se haluaa. Nämä vaikutusarviot pitäisi julkaista mahdollisimman laajalti. Ja täytyisi varmistaa, että tämä tieto on kaikkien käytettävissä myöskin tietoita saada näistä vaikutusarvioinneista. Katson niin ikään, että vaikutusarvioiden täytyisi kattaa mahdollisimman laaja ala, erityisestikin silloin, kun uusia lainsäädäntöaloitteita tehdään. Yksinkertaistaminen ja komitologia voisivat olla tällaisia tutkimuksen ansaitsevia aiheita. Minä katson, että tällaisessa tapauksessa tällainen vaikutusarvio on kerta kaikkiaan tarpeen. Työasiakirjassani olen esittänyt joitakin pohdintoja, jotka heijastelevat sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin omassa kertomuksessaan on todennut. Toteasin, että vaikutusarviointiin pitäisi olla olennainen osa myöskin parlamentin työtä, varsinkin nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Tätä välinettä pitäisi vahvistaa ja sitä pitäisi käyttää lainsäädäntöprosessin kaikissa eri vaiheissa. Ei pelkästään siten, että tämä väline auttaa komissiota sen tekemässä työssä, kun komissio on aloitteellinen toimielin, vaan myöskin parlamentti, joka on aktiivisesti mukana lainsäädäntöprosessissa – voisi käyttää tätä välinettä hyväkseen, tai sen pitäisi käyttää sitä. Tämä on minun johtopäätökseni ja toivon, että tuomioistuimen kollegat osallistuvat tähän keskusteluun. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimen edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin käydä läpi omat huomiomme. Komissio on käynnistänyt vaikutusten arviointipaketin, jota, joka sai suuren kannut, kannus, kannatuksen ja sitä on sovellettu eri toimielimissä ja kuitenkin parannukset ovat mahdollisia, kun ajatellaan eri menettelytapoja ja myös sitä, mikä tuli esille esittelijän tuomassa äh, esityksessä. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, käynyt läpi nämä kysymykset erityisesti toimielinten välisissä toimissa ja siinä, miten pyritään parantamaan lainsäädäntöä vaikutusten arvioinnin osalta. Českova, prego. Kiitoksia ja seuraavaksi Rouva Českova, olkaa hyvä. Děkuji za slovo. Eh, já chci říci, že skutečně velice vítám tuto iniciativu a tuto zprávu. Nebo... Kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen tähän aloitteeseen ja tämä on mielestäni hyvä mietintö. Minä olen ollut vasta vuoden tässä talossa ja nyt olen usein kohdannut tilanteeseen, jossa puhutaan siitä, että on aloitteita ja ajatuksia siitä, että parannetaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Minä olen myös naisten oikeuksien valiokunnassa mukana ja siellä on, olen myös kohdannut näitä tilanteita, mutta äh, nämä ajatukset jäävät usein vain suunnitelmatasolle ja hyvin harvoin olen kohdannut tällaisen tilanteen, jossa komissio äh, todellakin muuttaa näitä tehtyjä ehdotuksia ja minä haluaisin, että me todellakin seisomme tämän ehdotuksen takana ja että tällainen uusi vaikutusten arviointi pitäisi olla mahdollinen ja että se sisällytettäisiin komission metodologian mukaan. Kiitoksia. Onko täällä komissiosta edustaja paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Thank you. John Watson, head of unit for impact assessment. Olen vaikutusarvioyksikön johtaja John Watson komissiosta. Pidän erittäin hyvänä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Se on erittäin hyödyllinen osa tätä keskustelua vaikutusarvioinneista kolmen toimielimen käytössä. Ei pelkästään komission, vaan myöskin parlamentin ja neuvoston käsissä tämä väline on. Pidämme erittäin hyvänä tilintarkastustuomioistuimen myönteistä näkemystä lainsäädäntö työn yhteydessä käytetyistä vaikutusarvioista ja pidämme hyvinä myöskin ehdotuksia parannuksiksi. Monet näistä ehdotuksista on otettu jo huomioon komission työtavoissa. Yksi seikka, joka selkiytyi tämän kertomuksen yhteydessä paljon paremmin kuin aiemmin, oli neuvoston ja parlamentin rooli. Tämä on seikka, jonka suhteen tullaan käymään vakavasti otettavia keskusteluita tulevina kuukausina ja jatkossa kaiken kaikkiaan. Katson, että komissio on yhtä huolissaan kuin tekin siitä, että pitäisi parempi kuva saada vaikutuksista sitten, kun lopullinen päätös tehdään vaikutuksista, jotka koituvat ihmisille ja yrityksille. Vaikutusarviot ovat hyvä tapa saada parempi kuva tulevasta mitä sitten lopullinen ehdotus merkitsee yrityksille ihmisille? Tämä on se, jota täytyy pohtia huolella. Meillä on toimijoiden välinen tasapaino, joka perustuu perustamissopimuksiin ja siellä selkeästi määritellään kunkin toimielimen rooli päätöksentekoprosessissa. Meidän täytyy olla aina huolellisia ja varovaisia kaikessa päätöksenteossa niin, että päätökset, jotka tehdään, eivät tuo sellaisia vaikutuksia, joita ei haluta. Joko parlamentti tai neuvosto saattaa tehdä sellaisia muutoksia, jotka todellakin vaikuttavat lopputulokseen. Ja aina huolesti täytyy pohtia, ovatko nämä päätökset ja muutokset sellaisia, että tulos on sitten se, mitä haluttiin. Meidän täytyy pohtia metodologiaa, näin on jo usean otteeseen tehtykin. Niin ikään olemme lukuisia kertoja tehneet tarjouksen ajantasaistaa vaikutusarviomenettelyitä, mikäli parlamentti ja neuvosto tätä toivovat. Tämä on hyödyllinen pohja myöskin jatkaa keskusteluita. Kokemus käytännössä ja se, miten päätöksentekoprosessi muotoutuu, on, ovat seikka, jo, jota täytyy pohtia jatkossa tulevina kuukausina tarkalleen vielä. Meijer, prego. Sitten Olmeier. Minulla olisi vielä jatkokysymys komission edustajalle. Onko komissio yleisesti ottaen valmis nämä asiakirjat, eh, joita tuloksiin liittyy ja miten näihin tuloksiin on päästy ja niin edelleen eh, toimittamaan parlamentille? Eh, meille olisi tärkeää, että että riippumattomuus säilyisi ja todella, että nämä todelliset kustannukset saataisiin arvioita. Täällä on ollut tiettyjä ongelmia sen suhteen, että jäsenvaltiot ovat kustannusarvion suhteen olleet täysin eri mieltä kuin komissio. Tämä minua hieman ärsytti ja olisin kiinnostunut näistä vaikutusarviointiasiakirjoista. Voiko niitä pyytää, onko komissio valmis ne meille toimittamaan? Yleensä on mahdollista saada nämä asiakirjat ja se pitäisi oikeastaan tehdä automaattiseksi parlamentille ja neuvostolle silloin, kun nämä asiakirjat on tehty. Eli paitsi siis niissä tapauksissa, kun on kyse salassapitovelvollisuudesta tai luottamuksellisista asiakirjoista, silloin ei tietenkään, mutta normaali tieto on sellaista, asiakirjojen pitäisi olla saatavilla ja teillä on oikeus pyytää niitä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kosketteli tärkeää aihetta, kun ajatellaan näitä määriä, mittauksia. Meillä on siinäkin vielä paljon tehtävää ja neuvosto on tietoinen siitä, että me haluamme parantaa näitä kustan, tehokustannus, mikä kustannustehokkuus mm, asioita ja 87 jäsenmaata toimivat eri tavalla, ei ainoastaan lähtökohtaisesti, myös, vaan myös siinä, miten lainsäädäntöä sovelletaan ja miten näihin kysymyksiin suhtaudutaan. Lisäksi toinen tutkimustulos on mielestämme hyvä, kun ajatellaan vaikutusten arviointia, niin sillä voi olla hyvin suuri vaikutus. Ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, se on tässä tapauksessa ainut maa, joka toteuttaa näitä, mutta muutkin maat voisivat toimia näin ja se voisi vaikuttaa neuvoston päätöksiin tai teidän mielipiteisiinne täällä. Eli näitä tietoja voitaisiin käyttää ja ne voisivat rikastuttaa analyysejä, kun ajatellaan sitä, mitä komission vaikutusten arvioinnin osalla, osalta on tehnyt. Eli olisi hyvää sisällyttää tämä myös Euroopan tasoisiin, unionitasoisiin menettelyihin mukaan. Gra- grazie, prego. Kiitoksia. Olkaa hyvä, herra Olbricht. Uskon, että saimme erittäin diplomaattisen vastauksen komissiolta. Hän viittasi mahdollisiin ratkaisuihin. Nyt kuitenkin edellytetään sitä, että toimit, Neuvotellaan uuteen uskoon toimijoiden välinen sopimus, koska yksi kysymyksistä kuuluu, miten hoidetaan vaikutusarviot sitten, kun ehdotusta on muutettu ennen kuin lopullinen ehdotus on hyväksytty. Tämä on vaikeaa hoitaa kuntoon, koska prosessi on dynaaminen. Tämä edellyttää sitä, että omaksutaan uusi asenne ylipäänsä vaikutusarviointeihin. Kysymyskin kansallisten parlamenttien roolista, joka on aivan uusi asia Lissabonin jälkeen. Kansalliset parlamentit voivat reagoida lainsäädäntöprosessin alkuvaiheessa jo keltaisen kortin avulla. Kansallisten parlamenttikin täytyy tietää, mitä vaikutusta uudella lainsäädäntöllä on ja niin poispäin. Tämä on johtamassa siihen, että täytyy tehdä uudistuksia. Tai uudistukset edellyttävät muutoksia välineeseen. Kaikkien toimijoiden täytyy päästä sopimukseen ja yksi johtopäätöksistä, jotka, jonka tintarkastustoimijoistojen tekee, on se, että avoimuutta tarvitaan. Sen vuoksi kaikki täytyy kirjoittaa sellaiseen muotoon, että kuka tahansa ymmärtää, mistä on kyse, eikä tarvitse olla asiantuntija voidakseen ymmärtää, mistä on kyse. Tämä ei päde pelkästään komission vaikutusarviointeihin, vaan ylipäänsä, kun kirjoitetaan asiakirja Kaikkien täytyy pystyä niitä myöskin lukemaan. Grazie. In attesa del relatore per quanto riguarda... Kiitoksia. Odottelemme nyt tässä vielä kohdan 17 esittelijää paikalle. Ja tällä välin voisin ehkä lyhyesti kertoa teille valtuuskuntamme vierailusta Kreikkaan 27.–29. huhtikuuta. Tämä oli erittäin hyödyllinen vierailu ja te voitte yhteenvedon myös lukea täältä kokousasiakirjoista, mutta kaikki valtuuskuntamatkan osallistuneet kollegat olivat samaa mieltä siitä, että tulimme Kreikkaan todella hyvin hankalalla, vaikealla hetkellä. Talouskriisi oli johtanut hyvin vaikeaan tilanteeseen, sosiaaliseen kaaukseen. Hallitus ei pystynyt enää maksamaan palkkoja. Ja meidän eh, vierailumme todella osui hyödylliseen hetkeen, koska meni niin valon kuin varjonkin. Yhtäältä ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö Kreikan viranomaisilla olisi todella tahtoa tämän kriisin eh, hoitamiseksi ja ponnistelemiseksi sen puolesta, että tällainen ei pääse toistumaan. Toisaalta totesimme myös asioita, jotka eivät meitä ihan yhtäältä näimme, että tiukkoihin taloudellisiin toimiin ei ajoissa ryhdytty. Kreikan viranomaiset eivät olleet ihan tilanteen tasalla ja tämähän oli talouskriisiin ja rahoituskriisiin johtanutkin ja taas pakotti kansainvälisen yhteisön keräämään 120 miljardia euroa luottoja. Ja me saatoimme nähdä, että valvontamekanismit eivät olleet täysin riippumattomia. Tämä oli erittäin suuri huolenaihe. Tämä liittyy myös OKP. -hän. Ja sitten, niin sitten ne tilastotietoja oli vääristelty. Tästähän puhuttiin hyvin paljon näin yritettiin kriisin todelliset kasvot piilottaa. Ja eri kuulemisten ja tapaamisten jälkeen valtuuskuntamme ja valiokuntamme on toistuvasti todennut, miten merkittävässä roolissa Kreikan tilintarkastustuomioistuin sekä myös rikostuomioistuimet ovat juuri korruption kitkemisessä ja järjestäytyneen rikollisuuden kitkemisessä. Nämähän ovat aika merkittäviä Kreikassa. Ja täytyy todeta, että poliittiset viranomaiset, ministerit, eh, valtiosihteerit olivat eh, aika eh, varovaisia esimerkiksi vastaamaan meille Eh, mitä välineitä Kreikan eh, hallitus eh, voisi ottaa käyttöön korruption kitkemiseksi? Mä oikein saaneet vastauksia ja Euroopan parlamentti, minkä täältä asiakirjan lopusta voitte todeta, esitti toivomuksen, että Kreikan valtiovarainministeri sekä tilintarkastustuomioistuin esittelisivät vuosittaisen kertomuksen heijastelisivat siinä taloudellista ja sosiaalista tilannetta maassa ja erityisesti valvonnan toimintaa, toimimista. Ja täytyy sanoa, että valvontatahot tahojen on oltava riippumattomia niin, että ne voivat ylipäätään korruptiota torjua. Ja kyllä tuo vierailu valtuuskuntamatkamme oli erittäin erittäin hyödyllinen ja varmasti kaikki olivat aivan samaa mieltä. No niin, herra Kaakkis tästä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla todella olisi pari sanaa vielä tästä Kreikan valtuuskuntamatkasta. Valitettavasti Kreikan kollegat eivät ole nyt paikalla, mutta itse tunnen Kreikan tilanteen erittäin hyvin ja voin todeta, että vierailu oli erittäin hyödyllinen. Niin, puheenjohtaja, tekin totesitte, että oli hyvin valitettavaa, oli erittäin valitettavaa, että tuolloisen tuoreen vastavalitun hallituksen vastaukset olivat aika riittämättömiä ongelmat olivat syntyneet vuosien mittaan ja kyllä niistä täytyy puhua niiden oikeilla nimillä. Ei asiaa hyödytä yhtään, että me suljemme silmämme ja olemme diplomaattisia ja unohdamme koko jutun. Ajaksin esimerkkiä osoitti, että Kreikka laiminlöi velvollisuutensa vuosien ajan ja tämän valiokunnan painostuksen ansiosta tilanne paranee. Ja voin sanoa aivan suoraan, ettei Kreikka suinkaan ole ainut jäsenvaltio, joka kärsii korruptiosta. Ei ainoa, mutta Kreikka on jäsenvaltio, joka on erityisen selkeästi ja voimakkaasti korruption kynsissä. Pääministeri Papandreoukin on tämän todennut ja tämän myös voitte asiakirjasta tai tästä matkakertomuksestamme todeta. Niin siis tämän on heidän presidenttinsä, pääministerinsä suoraan todennut, ja jos on todella järjestelmällistä korruptiota ja tämä myönnetään avoimesti, niin täytyyhän meidän nyt huolehtia siitä, ettei tilanne jatku ennallaan. Ja olin pettynyt siihen, miten poliittinen luokka meidät otti vastaan. Aika vältteleviä vastauksia sieltä saatiin. Ja kollega Skilakakis, joka nyt ei pääse paikalle, erotettiin viime viikolla puolueestaan. Hänhän on uusi, uusi demokratiapuolueen edustaja. Hänet erotettiin, koska hän äh, kannattaa Euroopan komission äh, keskuspankin sekä kansainvälisen valuuttarahaston äh, ehdottamaa ohjelmaa. Kyllä tämä on mätä järjestelmä ainakin tältä osin. Ja kyllä meidän täytyy sanoa se ääneen, koska muuten tilanne jatkuu Kreikassa vanhaan hyvään malliin. Ja sitten on kyllä vaarana se, että Kreikka ei maksa velkojaan. Meillähän ovat nyt miljardit pelissä. Kaikki tulemme jäsenvaltioista, jotka odottavat saavansa rahansa takaisin kolmessa vuodessa. Ja jos Kreikka ei ryhdy uudistuksiin, niin näitä rahoja saamme kyllä odottaa. Minä seuraan tilannetta Kreikassa päivä päivältä ja täytyy sanoa, että ei edistystä kovin paljon ole tapahtunut. Valitettavasti, koska samat ihmiset siellä edelleen ovat vallassa siis molemmat suurista puolueista ovat sulkeneet silmänsä vuosien vuosien ajan. No me emme ole ekonvaliokunta emmekä ole valuuttavakaudesta vastuussa, mutta kyllä meidän on oltava kiven kovia Kreikan suhteen, koska muuten vaarannamme merkittävän hankkeen, nimittäin euron. Ja siksi pyytäisin, että kollegat nyt unohtavat diplomatian. Diplomatian aika on nyt ohi ja nyt meidän on puhuttava Kreikalle kovaa faktaa. Me emme auta ketään, jos kaunistelemme asioita. Kiitoksia. Nämä teidän huomionne olivat erittäin hyödyllisiä. Olette aivan oikeassa ja tässähän on vielä toinenkin seikka, jonka olemme havainneet. Talous- ja rahoituskriisihän hyvin pitkälti liittyy siihen, että varoja ei ole käytetty sääntöjen mukaisesti. Siis esimerkiksi EU-varat, joita Kreikka on saanut, olisivat johtaneet aivan toisenlaiseen talouskehitykseen, jos niitä olisi sääntöjen mukaan hallinnoitu ja käytetty. Joten me olemme nyt tehneet tässä omat suosituksemme, ettei se voi toistua, mitä täällä on tapahtunut yhä uudelleen. Sitten Rova Kresle. Kiitoksia. No, kyllä me varmaan kuulumme siihen suorasanoiseen joukkoon pikemminkin kuin diplomaattiseen joukkoon. Ja kyllä me tuolla vierailullakin puhuimme suoraan, mutta edelleen on jäänyt avoimeksi yksi asia. Mitä OPEKen edellisestä tai entisestä johtajasta on muuten tullut nykypäivänä tai nykyään? Hän haki parlamenttiin ja tehtiin tiettyjä lupauksia esimerkiksi maanviljelijöille, että ha ha hakemuksia ei tarvitse enää tehdä, jos hän pääsee valtaan. Eli että rahaa jaetaan tuosta vaan ilman hakemuksia. Ja olisipa mukava kuulla juuri maatalousalaltakin, että mikä OPEKen tilanne nyt tällä hetkellä on. Öö, maatalouspääosaston pääjohtaja ei pitänyt varausta tarpeellisena Tästähän puhuimme jo tänä aamuna, mutta kyllä minä haluaisin tästä lisätietoja. Eli ne, jotka komissiolle tästä kirjoittavat, niin pistäkää tämä aihe myös siihen pakettiin, niin että Cholos ainakin kuulee tästä. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron tästä kohdasta? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja siitä lähtien, kun olemme olleet, tai siitä lähtien, kun olimme siellä yhdessä, niin meillä on ollut tällainen tarkastuskuuleminen, joka tapahtui kesäkuussa ja Herra Jolos kirjoitti teille 29. heinäkuuta. Ja meillä on siis tavallaan tästä hyviä merkkejä ja hyviä uutisia. Nythän tuolla paikan päällä annettiin annettiin lupauksia erilaisista teknisistä uudistuksista ja nyt nämä on otettu käyttöön OPGPn sisällä, eli meillä on tällainen selkeä toimintalinja. Riskejä on olemassa, mutta kuitenkin tämä on rohkaiseva tieto. Sitten se osasto, joka auttaa maanviljelijöitä erilaisten hakemusten tekemisessä. No tässähän on ollut paljon erilaista sekannusta ja vaalien aikana monenlaista, mutta meillä on kuitenkin 58 sellaista hakemusta, jotka on tutkittu ja hyväksytty OPGPn toimesta. Ja nyt on ollut tilanne se, että OPGPstä on ollut aina virkailija paikalla, joka, ja hän on varmistanut, että asia on kunnossa. Lisäksi ministeri kerrottiin, että jotkut pyynnöt on jätetty toimittamatta ja tämä on ollut ainoastaan kymmenen prosenttia, joten kuitenkin tämäkin luku kertoo tietystä tehokkuudesta. Nyt ongelma, joka on ollut Kreikassa, on ollut sanktioiden laskeminen ja nehän ovat sellaisia ongelmia, jotka joita havaitaan muissakin jäsenmaissa. Eli että se, että ei olisi minkälaisia ongelmia, niin tällainen tilanne on hyvin harvoin missään maassa. Eli tässä mielestäni on päästy tilanteeseen, joka on huomattavasti parempi kuin aiemmin. Ja OPGPn puheenjohtaja oli myös ehdokkaana vaaleissa häntä ei valittu, mutta tämä henkilö, joka valittiin, on sellainen, johon voin luottaa täysin. Grazie. Prego, Kiitoksia. Rova Kresle vielä. No niin. Eh, tämähän tässä nyt on kovin lohduttavaa, että jos eh, painostaa tarpeeksi pitkään, niin eh, kyllä sitä saattaa päästä haluamaansa lopputulokseen, mutta ilman tätä painostusta se ei liene mahdollista. Että, mutta hyvä näin. Ja sitten uudet jäsenvaltiot nyt, kun tässä nyt näin mukavasti kokoustamme, niin kyllä maatalouspääosaston pääjohtajan kommentit minua ovat ärsyttäneet, mitä tulee maatalousrahastoon niin liitteessä seitsemän olivat nämä virheet äh, viime kerralla mukana, mutta tällä kertaa en niitä löydä. Missä pirussa ne nyt oikein ovat nykyään? Grazie. Passiamo adesso al punto 17. Kiitoksia ja nyt voimme sitten siirtyä kohtaan 17. Ja, ja no, olkaa vielä hyvä. Puheenjohtaja, minusta liite 7 sisältää edelleen nämä ongelmat, jotka on todettu jäsenmaassa, mutta kuitenkin tämä taulu, jos muoto on hieman erilainen, mutta nämä ovat kuitenkin aivan keskenään verrannollisia verrattavissa olevia tietoja. Bene, eh, chiara la sollecitazione. No niin, hyvä. Eli tämä pyyntö tuli selväksi ja nyt siirrymme siis esityslistan kohtaan 17. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 2 2010 kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus. Herra Kaakkis on esittelijämme. En kuitenkaan näe häntä tällä paikalla. Voisiko joku käyttää puheenvuoron hänen puolestaan? Onko täällä sitten paikalla Ovidiu Isp? Pir, joka on tilintarkastustuomioistuimen vastaava. Sen Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä siitä, että saan tilaisuuden olla täällä tänään osallistumassa tähän keskusteluun asiakirjasta, joka on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 2 2010 Kuudenteen tutkimuksen puiteohjelman kuuluvien valmistelevien tutkimuksiin ja uusien infrastruktuurirakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus. Kyse on uudesta tutkimus puiteohjelman tukitoimista eurooppalaisen ulottuvuuden omaavien tiedehankkeiden tukemista on kyse vuonna 2006 kuudennesta tutkimuksen puiteohjelmasta EU maksoi 140 miljoonaa euroa tutkimushankkeita varten. Kuten eräs kyllä kaikki teidän esittelijänne lyhyesti on todennut työasiakirjassaan, tiedon kysyi, onko näillä tukihankkeilla päästy haluttuihin tuloksiin? Onko voitu tukea tutkimusohjelmia, jotka ovat korkealaatuisia ja Euroopan laajuisia luonteeltaan ja onko näistä ollut riittävästi hyötyä tutkimusalalle. Lisäksi todettiin, onko näistä tutkimuksen infrastruktuureista ollut hyötyä poliittisille päättäjille ja miten nämä puitekehykset ovat toimineet. Lisäksi tarkasteltiin tärkeä seikka, joka liittyy komission täydentävään rahoitukseen eri tutkimusalan tukifasiliteettien suhteen, miten ne ovat toimineet käytännössä. Tässä tarkoittaa myöskin avainkriteereitä, mutta esittelijän aivan oikein huomauttaa, että riittävän hyvin ei ollut määritelty eurooppalaista ulottuvuutta ja lisäarvoa tai edes tätä katalysaattoriefektiä. Nyt tämä tekee tästä jälkikäteisarvioinnista erittäin vaikeaa. Tilintarkastajat pyrkivät vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja se, ne, he tarkastelevat myöskin näyttöä tilintarkastuksen yhteydessä. Eri palveluiden edustajia haastateltiin ja ky- tarkasteltiin valintamenettelyitä ja valvontamenettelyitä niin poispäin. Tehtiin jotakin otoksia, jotka kohdistuivat yhdeksään maahan, ja tehtiin myöskin ruohonjuuritason tarkastuksia. Koordinaattoreilta tivattiin yksityiskohtaista tietoa hankkeista ja niitäkin haastateltiin, jotka eivät olleet saaneet tukea ja tarkasteltiin, olivatko he onnistuneet silti tekemään, jatkamaan tutkimustaan. Lisäksi tehtiin ministeritason ja viranomaistason haastatteluita sellaisten toimijoiden, jotka ovat olleet tutkimuksen kanssa tekemisessä ja pyrimme kuuntelemaan myöskin tiedeyhteisön huolia. Tintaustoiminta katsoi, että yleisesti ottaen tähän hankkeeseen oli suhtauduttu erittäin myönteisesti, koska infrastruktuurien kehittämistä varten oli saatu rahaa. Lisäksi yhteistyö tutkijoiden kesken oli ollut hyvä. Suurin hankkeista otettiin mukaan eurooppalaiseen infrastruktuurialan strategiseen foorumiin ESFään. Lisäksi katsottiin, että todennäköisyys, että tällaisia hankkeita voidaan viedä eteenpäin, oli lisääntynyt tuen ja tukivälineiden avulla. Ja ei ollut mitään todellista näyttöä tehokkuuden lisääntymisestä esimerkiksi 10 prosentin tukiosuus ja sen katalysaattorin vaikutus ei ollut ilmeistä ja suurin osa hankkeesta olisi voitu saada loppuun saatettua ilmankin tätä tukea. Loppujen lopuksi johtopäätöksenä oli, että eri rahoituslähteitä voidaan käyttää tutkimusfasiliteettien eteenpäin viemiseksi ja edistämiseksi, ja komission palvelut eivät aktiivisesti pyrkineet edesauttamaan näiden varojen käyttöä, kannustamaan niiden käyttöön. Komission pitäisi ehkä uudelleen pohtia toimintatapojaan tällaisten infrastruktuurihankkeiden suhteen. Pitäisikö niiden rahoitusta edelleenkin jatkaa tutkimuspuolen budjetista? Ja realistiset tavoitteet tarvittaisiin. Ne täytyisi asettaa etukäteen, jotta näiden hankkeiden tukemisesta olisi sitten merkittävää hyötyä, ja sitten voitaisiin jälkikäteen arvioida tätä hyötyä. Infrastruktuurin kehittämisen ja rahoituksen yhteydessä komission pitäisi pohtia, mitä voitaisiin saada aikaan siten, että käytettäisiin hyväksi eri toimia, mikäli ja mihinkä toimiin pitäisi sitten ryhtyä, mikäli komissio katsoo, että yhteistyö saadaan tiettyä synergiaa aikaan. Uskon teräs Kilkakisen asiakirja tukee niitä pääasiassa johtopäätöksiä, jotka tuomioistuin teki, ja siinäkin vaaditaan, että komissio osoittaa, että rahalle on todellakin saatu arvoa. Lisäksi komission täytyy asettaa mittaamiskelpoisia tavoitteita, jotta tavoitteita voidaan arvioida jälkeen. Olen kiitollinen Skilakakiksen tuesta ja ajatuksesta, että täydentävän rahoituksen käyttämisestä pitäisi tehdä komissionkin puolella sellainen asia, että komissio pyrkii viemään eteenpäin, että komissio pyrkii kannustamaan tähän rahan käyttöön ja samalla toivottavasti pystytään kehittämään tutkimusalan infrastruktuureja, joiden avulla Eurooppa voi edetä tärkeän saralla menestyksekkäämmin. Kiitoksia. Ja me edelleen tässä odottelemme herra Skilakaakista, mutta ehkäpä komissio voi käyttää puheenvuoronsa tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio aivan aluksi haluaa tietenkin kiittää tätä valiokuntaa ja tilintarkastustuomioistuinta tehdystä työstä ja siitä, että on identifioitu nämä tekijät, jotka ovat niin tärkeitä eurooppalaisen infrastruktuurin kannalta. Kuten jo tuli esille, tutkimus kohdistui puiteohjelma on kuusi ja jotkut näistä asioista oli päätetty jo vuonna 2004. Oli kyse pilottihankkeesta, joka, jossa oli 80, 48 miljardia euroa mukana ja siinä oli useita infrastruktuurihankkeita ja haluttiin rahoittaa 10 prosenttia prosenttia näistä eh, rakentamisista mutta sit, ja asemaat olivat siellä mukana, mutta lisäarvoa tuli sitten EUlta. Ja nämä 10 prosenttia mahdollistivat sen, että pystyttiin käynnistämään nämä hankkeet ja tehtiin se EU, eurooppalaisilla toimittajilla pikemminkin kuin kansallisilla toimittajilla. Tämä oli siis täydentävää lisäarvoa eikä se koskenut niinkään tätä tieteellistä puolta tai katalyysiä, vaan nimenomaan eurooppalaista ulottuvuutta. Tilintarkastustuomioistuin on päässyt samoihin johtopäätöksiin kuin komissio, koska seitsemännen puiteohjelman osalta hylkäsimme sellaisen tuen, joka liittyi tähän käynnistämiseen, jotta pystyimme keskittymään nimenomaan tähän alkuvaiheeseen ja olemaan tällaisena katalysoivana vaikuttajana. Ja siten pystyttiin saamaan aikaan kunnianhimoisempia ja laajempia hankkeita, jotka vastaavat paremmin eurooppalaisiin huolenaiheisiin. Me olemme jo aikaisemminkin puhuneet myös vaikutusten arvioinnista ja vaikutuksesta ja siitä, miten kehitys on käynyt tai kulkenut eteenpäin 2006 vuodesta eteenpäin. Silloin on tehty ex ante tutkimuksia ja ex ante äh, ex post arvioita. Ja tulokset ovat olleet infrastruktuurien osalta erittäin tärkeitä. Sekä neuvosto että parlamentti ovat myöntäneet, että on tärkeää edistää kehittää tutkimusta, jotta voidaan taata eurooppalaisen tutkimusalueen tasapaino. Ja nämä toimet liittyvät myös käynnissä oleviin suunnitelmiin ja niiden puitteet oli päätetty jo aikaisemmin. Tällä tavalla olemme voineet välttää tiettyjä ongelmia, joita oli kuudennen puiteohjelman kohdalla. On voitu siis tehdä, tehdä tällaista täydentävää yhteistyötä, koska jäsenmaat ja alueet olivat jo päättäneet tietyistä asioista aikaisemmin ja niin et, tällainen kokonainen yhteinen ohjelmointi jäsenmaiden ja alueiden kanssa oli mahdollista ja pystyttiin hyödyntämään myös rakennerahastoja. Komissio ei tällä hetkellä ei puutu suoraan rakentamiseen, vaan tekee tätä ex ante-vaihetta, eli valmisteluvaihetta. Olen sitä mieltä, että komission kertomukset, samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen kertomus tuo esille sen, että tiedotus ja viestintä on ollut tärkeä monel, molemmilla tasoilla ja tutkimusmaailman välisten toimijoiden välillä eri maissa ja alueilla on ollut tällä tavalla mahdollista ja meidän täytyy jatkaa tätä myös tulevina vuosina niin, että tällaisesta täydentävyydestä tulee todellakin vallitseva käytäntö ja tämä koskee myös uusia sukupolvia, joita Unkarissa ja Tsekis, Tsekin tasavallassa ja Romaniassa parhaillaan ollaan käynnistymässä. Nämä konkreettiset yhteiset toimet osoittavat sen, miten alueellisella tasolla, samoin poliittisessa ulottuvuudessa voidaan täydentää näitä toimia ja parantaa tulosta. Kiitoksia. Ja nyt siis esittelijämme herra Skilakakis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että me käsittelemme tutkimusmäärärahoja. Tutkimuksessa meillä on ongelmia. Tiedon määrässä on valtavan suuri epätasapaino, kun vertaamme sitä tietoa, joka meillä on ja mikä veronmaksajalla on. Veronmaksaja, joka maksaa viulut. Ja toisaalta niillä ihmisillä, jotka saavat nämä rahat ja käyttävät äh, rahat tutkimukseen. Olemme vaikeassa tilanteessa, kun haluamme arvioida, onko raha käytetty asianmukaisesti hyväksi vai emme. Tämä on kovin hankalaa. Siksi minun uskoakseni meidän pitäisi suorittaa tilin tarkastus ja katsoa, miten rahaa on käytetty. Tämä täytyy hoitaa paljon yksityiskohtaisemmin tutkimuspuolella kuin muilla aloilla – joilla järjestetään tarjouskilpailuja ja niin poispäin. Tämä näin yleisenä huomiona. Tämä kyseessä oleva erityiskertomus on tarkastellut tehtyjä tutkimuksia, jotka osoittavat, että design-puolella asiat ovat suurin piirtein kunnossa. Ja sitten toisaalta on tarkastettu uusia infrastruktuureja, joiden osalta tuomioistuin huomauttaa, että sillä ei nähty mitään lisäarvoa komission ja tuomioistuimen välillä keskusteltiin siitäkin, mitä lisäarvo tarkoittaa. Tästä käytiin kädenvääntöä. Loppujen lopuksi komissio vastasi kysymykseen toteamalla, että viestinä oli, tämä lisäarvo on se, että lisä, lisätään tätä Eurooppa-ulottuvuutta. Viedään sitä eteenpäin. Aina kun kuulen tällaisen käsitteen, niin mm, olen aina epäluuloinen, koska tämä kuulostaa kovin epämääräiseltä. Eurooppalainen ulottuvuus voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, kaikkia taivaan ja maan väliltä. Pyytäisin, että komissio yksityiskohtaisesti kertoisi meille, miten mitataan eurooppalaista ulottuvuutta. Mehän käytämme hyvin paljon rahaa tähän eurooppalaisen ulottuvuuden edistämiseen ja vahvistamiseen. Tuomioistuin omalta osaltaan totesi näiden design-puolen Lisämpuolen tutkimusten tuloksista, että se oli keskusteltu hyvin paljon jäsenvaltioiden edustajien ja tutkimusalan edustajien kanssa ja kaikkien osapuolten kanssa, mutta minä en ole nähnyt mitään näyttöä siitä, että olisi tehty tällainen tehokkuustutkimus. Tutkimus siitä, miten tehokkaasti rahaa oli käytetty hyväksi. Ei riitä, että tiedetään, että raha menee oikeaan osoitteeseen, vaan lisäksi täytyy varmistaa, ovatko nämä tutkimukset olleet asianmukaisia. Todennäköisesti parantamisen varaa olisi. Tutkimushankkeessa saattaa olla löysää rahaa, koska tiedon määrä on epätasapainossa – tässä on valtava asymmetria tilanne. Lisäksi tarjouskilpailuja ei ole ja saattaa olla epäasianmukaisia motiiveja, takajatuksia eri toimijoilla. Siksi tarvittaisiin yksityiskohtaisemmat tilintarkastukset tutkimuspuolelle kuin millekään muulle sektorille. Grazie, se non ci sono interventi. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin jatkamme kello 15 iltapäivällä. Kiitos.